The rapporteur is here. <laughs> so, we have the rapporteur, we have a couple of shadows of... No niin, esittelijän täällä ja pari varjoesittelijää, eli voimme aloittaa. Eli huomenta kaikille. Toinen päivä valiokokousta. Meillä on paljon asioita tänään esityslistalla. Kaksi ministeriä on tulossa ja sitten on äänestykset ja useita lainsäädäntökysymyksiä. Eli ensinnäkin Euroopan parlamentin neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista. Tämähän hyväksyttiin edellisellä lainsäädäntökaudella, mutta tällä on myöskin budjettivaikutuksia. Ja tätä täytyy nyt korjata. Ja meillä on täällä esittelijä paikalla, eli Nikos Andrulakis, ole hyvä. Ε, από τις πλημμύρες στην Ισπανία και την Ιταλία μέχρι τις πυρκαγιές σε Αμαζόνιο. Kiitos. Espanjan tulvien jälkeen meillä oli myös ongelmat, esimerkiksi metsäpalot Amazonissa ja Australiassa. Ja näemme joka päivä, että meillä on ongelmia Tämä mekanismi on se, jonka otimme käyttöön tai perustimme sen tavoitteena auttaa näitä maita niin, että voimme nopeammin ja tehokkaammin tukea maita, suojella elämää, luonnon resursseja sekä ihmisten omaisuutta. Maaliskuussa 2019 tämä astui voimaan ja rakensimme RESC-EUn. Tämä oli eurooppalainen mekanismi. Meillä on erilaisia välineitä, kuten esimerkiksi sammutuslentokoneita ynnä muita, ja jäsenvaltiot ostavat ne yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Komissio maksaa 80-90 prosenttia näistä hankinnoista ja joissain tietyissä tapauksissa jopa 100 prosenttia. Joten tällä tavalla voimme suojella Eurooppaa luonnonkatastrofeilta, samoin kuin esimerkiksi epidemioilta tai muilta uhilta, kuten esimerkiksi kemialliset tai ydinaseuhat. Tämän mietinnön tavoitteena on se, että 2021-2027 tämä ohjelma käynnistyy niin, että meillä on mahdollisimman paljon varoja, niin että voidaan käynnistää ostot ja että ohjelmaa voidaan käyttää tehokkaalla tavalla. Ja meidän täytyy tukea tässä tavoitteessa komissiota niin, että me saamme tämän 1,4 miljardin euron budjetin. Ja sen lisäksi täytyy huomioida asioita, jotka ovat ehkäpä jääneet huomiotta. Ensimmäisessä keskustelussa ennen joulua silloin komissio argumentoi oman ehdotuksensa puolesta ja silloin sanottiin myös, että budjettista tulisi käyttää rahaa vain ja ainoastaan ennaltaehkäisyyn. Mutta minä olen sitä mieltä, että tätä budjettikohtaa ei tule poistaa, vaan se tulee nimenomaan palauttaa. Kysymys on monivuotisesta yhteistyösuunnitelmista, mutta ennen sen käynnistymistä meidän täytyy toki käydä kaikki lävitse. Ja ehkäpä kahden vuoden kuluttua tilanne on ihan erilainen. Sen vuoksi olen tehnyt tarkistuksia tälle käynnistymisajalle ja sen jälkeiselle ajalle. Suurin osa ennaltaehkäisyyn ei tule tästä välineestä, vaan aluekehitysrahastosta. Komission täytyisi osoittaa tässä enemmän joustavuutta ja sen vuoksi ehdotankin, että meillä olisi noin 10 prosenttia ja mahdollisuus muuttaa prosentteja sitten vielä myöhemminkin sillä tavalla, että me voisimme rahoittaa näitä hankintoja sata, jopa sadalla prosentilla. Ja vaatimus äh, joustavuudesta on asia, jota meidän tulisi tukea, mutta sinne ei tulisi tuoda mukanaan uusia kustannuksia. Meidän mielestämme tässä voitaisiin käyttää myös muita budjettivaroja, riippuen siitä, käytetäänkö välinettä Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella. Ilmastonmuutos näkyy koko maailmassa. Euroopan täytyy voida auttaa myös kolmansia maita, jos on esimerkiksi äh, hirmumyrsky tai, tai metsäpallo tai muuta. Minusta meidän täytyisi voida käyttää kaikkia mahdollisia välineitä EUn kansalaisten suojelemiseksi. Ja siinä satelliittijärjestelmä Galileo – on hyvä mahdollisuus. Ja sen lisäksi meillä täytyy olla mahdollisuus lähettää erityislähettiläitä auttamaan, jos voimme pelastaa sillä tavalla ihmiselämiä. Galile-järjestelmän kautta voimme pelastaa paljon ihmishenkiä. Sen lisäksi tulen tekemään muitakin tarkistuksia, joiden kautta voimme varmistaa sen, että Euroopan komissio voi olla mukana ostamassa näitä hankintoja maiden kanssa yhdessä, mutta että komissio voi ryhtyä myös muihin toimenpiteisiin. Sen lisäksi avoimeksi on jäänyt vielä kysymys hallinnosta ja siitä, miten komissio sen on esitellyt. Mutta odotan kuitenkin, että me tulemme tekemään hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa niin, että saamme hyvän lopputuloksen. Niin, että voimme kaikki olla ylpeitä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Rapport. Kiitoksia esittelijä. Sitten kaikki varjoesittelijät. Ja ensimmäisenä Nunjo Melon. Ehm, Esta proposta tem em vista alinhar as posições orçamentais com a proposta da Comissão. Tämä ehdotus haluaa nimenomaan puuttua siihen, minkälaisia ehdotuksia monivuotisessa rahoituskehyksessä vuodelle 2021-2027 tehdään tämän suhteen. Ja sen, sitten kun neuvottelut ovat päättyneet monivuotisesta rahoituskehityksestä, on tarpeen tehdä muutoksia niin, että tämä eh, mekanismi saa riittävän rahoituksen. Eh, hätätilanteet eh, ja niiden hoitaminen, siinä on tiettyjä puutteita. Ja hätätilanteita syntyy enemmän ilmastonmuutoksen vuoksi, eikä vain siksi, vaan siksi, että jäsenvaltiot eivät riittävässä määrin suorita ennaltaehkäisyä. Tämä erityisesti vuoden 2017 eh, Portugalissa tapahtuneet tulipalot. 50 ihmistä kuoli ja maa pyysi eh, apua EUlta ja eh, lokakuussa komission jäsen otti yhteyttä jäsenvaltioihin, mutta vastaus ei ollut suora, suoraan myönteinen. Ei vain Portugali kuulu niihin maihin, joilla on vaikeuksia. Me emme olleet silloin riittävän valmistautuneita. Ja, tällä, ja, ja tulvat, maanjäristykset, tulipalot, asettavat, hätäpalvelut, ja, ja pelastuspalvelut ääritilanteisiin. Sen takia me tarvitsemme tämän pelastuspalvelumekanismin, jotta voidaan yhdessä Eurooppana, mitä jäsenvaltiot eivät voi tehdä yhdessä. EPP-ryhmä tukee komission ehdotusta ja tarvitaan myöskin rahoitusta, jotta voidaan entistä paremmin puuttua näiden riskien hallintaan ja myöskin täytyy panostaa niihin avustustoimiin, joita tarvitaan näistä eh, tilanteista toimin, toipumiseen. Meillä on ollut eh, tulipaloja eh, Italiassa, Kreikassa, Portugalissa. Esittelijä on esittänyt muutosesityksiä ja me myöskin teemme muutosesityksiä, jotka Eh, liittyvät tämän mekanismin rahoitukseen. Me olemme ymmärrämme sen, että tämä mekanismi on rajallinen ja sillä on säädöspohjansa puolesta tietyt rajoitukset ja nämä ehdotetut muutokset parantavat mekanismin tehokkuutta ja juuri se on tärkeä asia. Ja Italiassa on myöskin ollut tänä vuonna metsäpaloja ja kaikki seuraamme, mitä tapahtuu Australiassa. Me, siis me, me, me ihmiset kuolevat autoisiinsa ja jäävät palon ympäröimiksi. Me tiedämme, että aika ajoin tämän tyyppisiä katastrofeja tapahtuu. Metsäpaloja tapahtuu silloin, kun on alueita, joissa on metsiä. Ja toisinaan eh, puut, eh, esimerkiksi kuten eukalyptuspuut, jotka ovat erityisen alttiita metsäpaloille. Ehdottaisinkin, jotta voisimme reagoida nopeasti, meillä olisi E, fyysisiä voimavaroja niissä jäsenvaltioissa, joissa on todennäköisintä, että e, e, tulipaloja tapahtuu. Meillä täytyisi olla siis välineistöä Portugalissa ja Kreikassa. Ja meillä pitäisi olla myöskin tulvantorjuntaa, kalustoa. Meillä täytyisi olla Italiassa tai Italian lähistöllä maanjärjestyksiin varautumisvälineistöä. Me tarvitsemme älykään järjestelmän, jota voimme reagoida katastrofeihin. Eh, tässä kaikki. Kiitoksia. Thank you. And for renew- Kiitos sitten Renewsta Stefanato. Huomenta. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta alustuksesta ja haluaisin kiittää niitä, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä ja kiitos myös komissiolle. Monta kertaa olen sanonut, että ilmastokriisi hoitamiseen kukaan ei ole riittävän rikas, jotta yksin pystyisi hoitamaan näitä asioita. Ei Saksa, ei Bulgaria, ei Romania. Kukaan ei pysty siihen yksin. Eli tämä on hyvä ja tarvittava ehdotus, koska heinäkuu tulee ja sitten palaamme jäsenvaltioihin ja siellä on taas metsäpaloja, äärimmäisiä sääolosuhteita ja poikkeuksia, jotka on jo nähty tässä tutkimuskeskuksen sääennusteissa. No sitten tähän mietintöön liite yksi. No en nyt halua, että tämä neuvottelut tähän epäonnistuvat, koska kun ajatellaan, mitä komissio ja esittelijä toteavat, komission pitää olla joustavampi, meidän ei pidä olla jäykkiä, jotta emme koska silloin emme pysty toimimaan silloin kun pitäisi. Ja esittelen hän oikeassa, kun hän sanoi, että kun ajatellaan valmiutta ja toimintaa, niin meillä pitää olla välineistöä ja kalustoa valmiina, jotta emme sitten viivyttele joka kerta, kun Euroopassa tapahtuu katastrofeja. No, kaikki hyvät asiat eivät tule kolmen erissä. Eli ehkä haluaisin neuvotella liitteestä yksi, jotta me toimisi niin jäykästi. Ja sitten vielä toinen asia, jonka esitteli otti esille, mutta myöskin kansapuolen varjoesittelijä. Haluaisimme enemmän toimita nämä CBRN uhkien osalta. No, meillä saattaa olla terroristi-iskuja, sitten on synteettistä biologiaa, joka voi tuottaa viruksia ja levittää niitä väestön joukkoon. Meidän pitää olla valmistautuneita. Meillä pitää olla lääkkeitä varastossa, jotta pystymme auttamaan kansalaisia ja ensihoitajia. Me emme voi altistaa näitä ihmisiä pandemioille. Itse olen Romaniasta ja monoglobiinireservit ovat hyvin tärkeitä. Eli meidän pitää myöskin puhua lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden varastoinnista. Myöskin kansainvälinen eläinlääkäriliitto on todennut, että EU ei pysty auttamaan Australiassa. Lääkinnällisiä laitteita tarvittiin, mutta myöskin eläinlääkäreitä paikan päällä. Ja jälleen kerran EU on epäonnistunut eikä pystynyt auttamaan tässä tilanteessa. Ja olisi ollut hienoa, jos EU olisi ollut paikalla se olisi ollut merkki kansalaisille. Australiassa palaneet alueet ovat Itävallan kokoinen alue, eli 10 miljoonaa hehtaaria on palanut maan tasalle. Ja nyt täytyy miettiä, olemmeko valmiita siihen, että Itävallan kokoinen metsäalue palaa Euroopassa tänä kesänä. Olemmeko valmiina siihen, voimmeko olla valmistautumattomia, jos tällainen katastrofi iskee. Mielestäni ei, eli meidän täytyy toimia nyt, eli meidän täytyy neuvotella tästä mietinnöstä. Ja ilmeisesti täällä nyt on konsensus liitettä yksi lukuun mutta, mutta varmaan siihenkin löytyy ratkaisu. For the green. Kiitos sitten vihreistä, Auken. Oh. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset myös eh, esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Unionin pelastuspalvelumekanismi mekanismi on kehitetty, jotta voitaisiin vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, jotta voitaisiin parantaa ennaltaehkäisyä ja katastrofien hoitoa. Yksi tavoite on se, että jaamme keskenämme asiantuntijoita ja materiaalia, jos jossain tapahtuu katastrofi. Mutta äh, tätä käsitellään nyt äh, siis parlamentissa ja olemme tästä iloisia. Meidän täytyy käyttää kansallista kapasiteettia ja tätä vapaaehtoisvarantoa ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeää. Tässä nimenomaan on EUn lisäarvo, kun voidaan tukea jäsenvaltioita, jos siellä on metsäpaloja tai muita katastrofeja ja ihmisten aiheuttamia katastrofeja, johon voidaan myös laskea kyllä monet näistä ympäristökatastrofeista, kun ajatellaan ilmastonmuutosta. Osa tästä rahoituksesta me halusimme, että se tulee uusina rahoina ja siihen neuvosto ei suostunut. Ja nyt me yritämme sitten käyttää tätä uudelleenjakomekanismia. Tähän liittyy siis ilmastonmuutos ja katastrofien ennaltaehkäisy ehkäisy, joka on keskeitä, keskeistä tässä koko asiassa. Joten yleisesti ottaen äh, rahoitusta ja resursseja täytyy lisätä. Mietintöluonnoksesta olemme iloisia siitä, että esittelijä pitää kiinni tästä summasta seuraavassa monivuotisessa rahoituksessa. Me emme todellakaan halua, että tätä vähennettäisiin. Me haluamme olla mukana keskustelemassa myös näistä liitteistä, jossa määritellään ne prosenttiosuudet, joita käytetään ennaltaehkäisyyn ja varusteiden ostamiseen ja niin edelleen. Ja olemme samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla samat rahoituskaavat, koski se sitten tukea unionissa tai unionin ulkopuolella. Ja hyvä on myös, että Galileo-satelliittijärjestelmää käytetään varoittamaan tilanteista. Ja odotamme hyvää yhteistyötä kollegoiden kanssa. Kiitos. Thank you very much and for... Kiitoksia. Ja sitten IDstä Marko Triosto. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, itse olen Italiasta ja meille pelastuspalvelumekanismi on ihan ehdoton asia. Ja me todellakin puolustamme tätä ideaa. On hienoa, että myöskin Euroopan unioni kehittää nyt tätä välinettä. Ja minäkin haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä, jota on jo tehty, ja tietyistä tarkistuksista, joita on jo esitetty. No sitten tämä liite yksi en nyt sen enempää siitä puhu, mutta haluaisin vain korostaa sitä, mitä komissio on todennut, eli se halutaan poistaa, jotta voitaisiin paremmin noudattaa tätä sisältöä, mutta toivottavasti tästä nyt ei tule mitään periaatekysymystä, vaan että yhdessä löydämme tähän ratkaisun. Ja myöskin se, että hyödynnetään uusinta teknologiaa, kuten Galileoa, Tätä voimme ehdottomasti tukea. Ja yksi Italian pelastuspalvelumekanismin piirteitä on se, että siellä toimitaan hyvin nopeasti. Meillä on alueellisia järjestöjä ja hyvää koordinointia, eli toivottavasti nämäkin ovat sitten asioita, joita noudatetaan muissa jäsenvaltioissa. Kansanpuolue ilmeisesti esittää muutamia tarkistuksia ja toivottavasti voimme tukea niitä ja näissäkin asioissa löytää yksimielisyyden, koska mielestäni pelastuspalvelumekanismi, kuten kaikki ovat todenneet, eli henkilöiden ja yhteisöjen turvallisuus on erittäin keskeistä. Eli tässäkin asiassa meidän pitäisi olla yhtenäisiä. Kiitos. Thank you very much uh, for East. Kiitos ECRstä varjoesitteli ei ole paikalla. Eli seuraavaksi GUE Konechnan sijasta puhuu nyt Kokalis. Um, global warming and therefore climate... Kiitoksia. Ilmaston lämpeneminen ja maapallon lämpeneminen ovat tulleet jäädekseen ja tulevat sukupolvet joutuvat kohtaamaan entistä useammin näitä äärisää ilmiöitä näitä. Meillä on ollut Australian tilanne, eh, Jakartassa äärimmäisiä tulvia ja ra- rakesateita ja me tarvitsemme rakenteen, joka on sekä fyysinen ja operatiivinen. Aikais, meillä ei aikaisemmin ole ollut tämän mittakaavan järjestelmää. Eh, pelastuspalvelumekanismi on välttämätön sopeutumistoimi. Eh, ja e, esittelijä e, aivan oikein toteaa, että 1,4 miljardia, e, joka tähän on osoitettu, sen käyttöön tarvitaan tiettyä joustavuutta ja me tarvitsemme myöskin jatkuvuutta jäsenvaltioiden varautumissuunnitelmien välillä. Ja pelastuspalvelumekanismi ja, eri, ja Galileon käyttö e, e, globaalin mittakaavan kysymyksissä on erityisen tärkeää. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja tukea hänen ehdotustaan ja toivottavasti e, tämän tärkeän asian suhteen saavutetaan yksimielisyys. Thank you very much. That concludes the round. Kiitoksia. Tässä olivat varjoesittelijät. Eli sitten komissiosta. Julia Stewart David on siellä paikalla. Thank you very much, um, and I'd like to thank... Uh... Kiitos. Äh, Kiitäisin äh, esitteli Andru Lakista mietintöluonnoksesta ja koko valiokuntaa kommenteista. Ihan lyhykäisesti tiedän, että teillä on tiukka esityslista tänään. Haluaisin erityisesti komission nimissä kiittää näistä uusista elementeistä, joita parlamentti esittää nimenomaan siihen, että Galileo, Galileon äh, tällainen varoitusjärjestelmä otettaisiin käyttöön, samoin kuin mahdollisuus rahoittaa operaatioita myös unionin ulkopuolella. Mosambikin kohdalla näimme jo tämän, kun me neuvottelimme siellä, miten tärkeää on tehdä mekanismin taustalla olevat säännöt mahdollisimman yksinkertaisesti silloin, kun pitää nopeasti toimia. Sitten liite yksi. Ei byrokraattinen asia, vaan operationaalinen asia, joten tavoitteena on se on meilläkin, kun aiomme vahvistaa näitä pelastusmekanismeja ja Euroopan valmiutta. Ja tässä meillä on jo aikamoinen investointi tulossa esimerkiksi metsäpalo, sammuttamisjärjestelmää ja evakuointisuunnitelmat esimerkiksi tartuntatautien kohdalla. Ja haluamme varmistaa, mutta nämä eh, investoinnit. Se on osa budjettia, jotka liittyvät eh, varuilla olo-osioon ja nyt meillä on jo eh, tiukat prosentit tässä, tai tämä liite vaikeuttaa näitä prosentteja ja sen vuoksi haemme tässä joustavuutta. Ja luonnollisesti haluamme siinä huomioida myös toimielinten välisen tasapainon, kuten täällä mainittiin. Joten haluaisimme kiinnittää huomiota siihen, että me todellakin toivomme, että tämä 1,4 miljardin kunnianhimoinen ehdotus seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen menee lävitse ja että sitä kautta voimme tukea sitten pelastustoimimekanismia. Ja mikäli se ei mene lävitse, niin koko summa, mitä meillä on tähän tai siis jos se menee lävitse, niin silloinhan tämä kokonaissumma nousee. Joten meidän täytyy todellakin varmistaa, että voimme investoida yhdessä kapasiteettiin, tiimeihin, kalustoon, paikan päällä joka puolella tasapainoisesti koko EU:ssa niin, että voimme ottaa seuraavan askeleen kohti tätä pelastuspalvelumekanismia. Joten kehottaisin, että joustavuutta vahvistetaan, mutta en nyt lähde yksityiskohtaisempaan keskusteluun siitä, kuinka se saavutetaan. Mutta se oli kuitenkin meidän näkökulmastamme niin syy, miksi halusimme poistaa liitteen yksi. Kuulin täällä myös muita huomioita, joista olen kiitollinen, ja tarkistuksia, jotka liittyvät tähän talouspuoleen, mutta vakuutan, että yhdessä saamme aikaan parhaan joustavuuden ja sen lisäksi myös nämä yhteiset hankintakilpailut, nämä ovat kaikki hyviä ehdotuksia. Kiitos. Thank you very much. Uh, I hear... Kiitoksia. Eli ilmeisesti täällä on aika laaja konsensus. No, tämä liitekeskustelua vielä täytyy käydä. Ja sitten vielä esittelijä uudelleen, olkaa hyvä. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις απόψεις που κατά. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita heidän kommenteistaan liittyen tähän rescue-mekanismiin. Nämä olivat hyviä kommentteja. Ja kun ajatellaan niitä, jotka tulevat maista, joissa on ollut luonnonkatastrofeja ja jotka ovat kokeneet ihmishenkien menetyksiä, niin meidän täytyy muistaa Euroopan kansalaisten tarpeet ja toiveet. Ja meidän täytyy löytää kompromissi, joka mahdollistaa sen, että meillä on mahdollisimman hyvä tulos, kun ajatellaan tätä rescue-mekanismia. Sitä kautta voidaan vastata kansalaisten tarpeisiin ja tällä tavalla voidaan tarttua kaikkiin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Teillä on mahdollisuus tehdä tarkistuksia ja tällä tavalla voidaan käydä hedelmällisesti tätä keskustelua. Kiitos. Thank you very much and Kiitoksia. Ja kuten esittelijä totesi, määräaika tarkistuksen jättämiselle on 28. tammikuuta ja äänestys valiokunnassa on sitten 5. maaliskuuta. Ja toivottavasti sitten maaliskuussa vielä täysistunnossakin. Eli nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli Ison-Britannian ja pohjois irtautuminen Euroopan atomienergiayhteisöstä. Puheenjohtaja on hoitanut tätä asiaa ja hänellä oli täydellinen ajoitus, eli huomenta Pascal. Olin juuri sanomassa sen, mitä sinä halusit sanoa, mutta ehkä jätän tämän sinulle, eli ehkä minä kuitenkin annan sinulle puheenvuoron. Okay, thank you uh, again for... No niin, kiitoksia Basille siitä, että hän hoiti puheenjohtajamme tehtäviä tässä kokouksen aluksi. Eli nyt sitten Brexit-kysymykset. Eli kukin valiokunta toimittaa lausunnon asiasta vastaaviin valiokuntiin, eli lähinnä Afettiin ja Intaan. Nehän vetävät tätä asiaa. Ja parlamentissa meillä on nyt uusi tapa toimia näissä asioissa, ja siksi on tärkeää, että käynnistämme tämän keskustelun tästä aiheesta. Emme katso ainoastaan taaksepäin, vaan myöskin katsomme tulevaisuuteen ja mietimme, millaisen roolin haluamme sitten – kun ajatellaan kauppasopimuksen neuvottelua. Eli siksi meillä on tämä kirje. Tämä on muodollinen kysymys, mutta nyt käynnistämme sitten poliittista keskustelua siitä, mihin me pyrimme tässä kauppasopimuksessa. Eli ensin koordinaattorit ja EPPstä Petra Liise. Of course, it's a Kiitos puheenjohtaja. Toki tämä asia on surullinen ja useimmat pahoittelevat sitä, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan unionista, mutta lopulta meillä on sopimus ja se on parempi kuin ei sopimusta lainkaan tai eh, tällainen no deal Brexit. Tämän kuun lopussa tapahtuu järjestäytynyt ero ja sopimus ilman eroa olisi ollut tuhoisa, jos katsotaan eh, potilaita ja eh, lääkeintälaitteiden ja lääkeiden jakelua. Siis parempi, että sopimus on, mutta tämä sopimus ulottuu vain tämän vuoden loppuun. Tämä merkitsee sitä, että että sopi, seuraava sopimukseton ero voisi tapahtua tämän vuoden lopussa, jos emme tee paljon työtä. Sen takia on tärkeää, että meillä on selvät säännöt siitä, kun pitkän aikavälin sopimus lopulta on käytössä. Ja suhtaudun epäilevästi siihen, että tämän vuoden aikana teemme kaiken, onnistumme tekemään kaiken, mitä tarvitaan. Potilaiden e, ja e, lääkeiden ja lääkintälaitteiden tilanne on edelleen tärkeä. Ja, ja tämän valiokunnan kannalta täytyy löytää joku tapa, miten tehdään ilmastoyhteistyötä. Euroopan unionin vahvuus ja yhdistyneen kuningaskunnan vahvuus on ollut yhteistyö ja seuraava COP-kokous on Glasgowssa ja Britannia haluaa tästä menestyksen tarinan ja mekin haluamme, että siellä saavutetaan menestystä ja sen takia on tehtävä yhteistyötä. Ja se on tulevien kuukausien tärkeimpiä asioita keskusteltavaksi. Tarvitsemme yhteisen näkemyksen ilmastopolitiikasta, jotta voimme vakuuttaa muun maailman. Kiitos. Kiitos sitten SNDstä Jytte. And, uh, thank- Kiitos puheenjohtajan. Kiitos tästä keskustelusta. Minusta on hyvin tärkeää, että me Envinä teemme hyvin selväksi sen, että haluaisimme ympäristö- ja ilmastokysymykset korkealle agendalle nyt ja tulevana vuotena, ihan kuten Peter sanoikin. SND-ryhmälle on huolestuttava, kun näemme, että meillä on yhtäältä sitova teksti ja sitten näemme, että ilmasto ja ympäristökysymykset laitetaan tähän poliittiseen julistukseen. Tämä heikentää ympäristöä tulevina vuosina meidän suhteissamme ja tämä on huolestuttavaa. Meidän täytyy tehdä selväksi se, että kun me kokoamme, mikä on asiat, jotka ovat eh, envivaliokunnalle tärkeitä, että tämä on meidän mielestämme yksi kaikkein tärkeimpiä asioita. Jos näemme, että Iso-Britannia, sehän on suuri maa, paljon ihmisiä, meidän vieressämme olemme tehneet eh, yhteistyötä niin kauan, ja nyt sitten edessämme on tilanne, jossa mahdollisesti lähdemme eri suuntiin ympäristökysymyksissä. Ja jos näin on, niin silloin meillä on vieressämme markkinat, jotka mahdollisesti alentavat ympäristötavoitteita, tai heillä on eri standardit, jotka heikentävät ympäristön, biodiversiteetin ja ilmaston suojelustandardeja. Meidän täytyy nähdä se, että Iso-Britannia on tuossa ihan vieressä, Meillä voi olla paljon ajatuksia ja me voimme yrittää painostaa Brasiliaa, USAta, mutta Iso-Britannia saastuttaa tuossa naapurissa ja se tulee vaikuttamaan meidän terveyteemme ja meidän ympäristöömme EU:ssa. Joten meidän tulee esittää hyvin selkeästi, että on huolestuttavaa, että tämä mainitaan vain poliittisessa julistuksessa Tämä on hyvin heikko ja se on myös sanamuodoltaan heikko. Joten siinä esitetään oikeastaan vain toivomus enemmänkin kuin sopimus, jossa me yhdessä huolehdimme siitä, että meillä on ympäristölle ja ilmastolle kovat standardit. Joten tämä on SNDlle kaikkein tärkein asia tässä keskustelussa. Yhdessä meidän täytyy varmistaa, että kaikki ymmärtävät, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Meidän täytyy nostaa ympäristö- ja ilmastotavoitteita. ja kansalaisten intresseissä ihmiset, jotka ovat riippuvaisia lääkkeistä. Meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota lääkkeiden jakeluketjuun niin, että ihmiset, kansalaiset eivät jää ilman tärkeitä lääkkeitä. Tähän myös tulee kiinnittää huomiota. Kiitos. Niistä on Sitten turvaus Renewsta. Kiitoksia. Minulla oikeastaan ei ole paljon sanottavaa Peterin ja Jytten jälkeen. Me kaikki emme ole ihan samaa mieltä tästä prosessista. Britannian poliittinen järjestelmä on nyt hiukan riistäytynyt käsistä niin kuin Australian metsävalot. Eli meillä on kyllä nyt sopimus, mutta luoja tietää, mikä on sitten tilanne 11 kuukauden kuluttua. Eli ne teistä, jotka vielä rukoilevat iltaisin, niin muistakaa Britannia rukouksissanne ja ne, jotka eivät rukoile, niin meidän on parempi toimia ja auttaa brittejä löytämään tie ulos tästä umpikujasta. No, brittijärjestelmä ei kaikilta osin ole niin huono kuin muissa maissa, kun näitä ympäristöasioita. Siellä ei käytetä enää niin paljon hiiltä, mutta toisaalta siellä on myöskin suuria alueita, joilla on teollisuutta, joka ei enää toimi, ja talousjärjestelmä ei toimi kunnolla. Ja se saattaa sitten johtaa poliittisiin ongelmiin, vähän niin kuin aikaisemminkin on nähty. Eli God save the UK. Kiitos. Thank you for the Greens, Wes. Kiitos te vihreistä, Wes. I think uh, we all share the same feeling. Kiitoksia. Olemme kaikki samaa mieltä Brexitistä eh, täällä ja kaipaamme brittikollegoitamme, eh, ei kaikissa, mutta ainakin joissakin poliittisissa ryhmissä. Erosopimus todennäköisesti hyväksytään parlamentissa ensi viikolla ja 31. tammikuuta Brexit sitten virallisesti tapahtuu, niin sen jälkeen työ alkaa. Työ EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan tulevan suhteen parissa – ja tässä on paljon asioita, jotka liittyvät eh, tähän valiokuntaan. Eh, lääkkeet, lääkintälaitteet, ympäristökysymykset, nämä ovat olennaisia asioita tulevan suhteen kannalta ja me olemme todella huolissamme siitä, että näissä, neuvot- ja näissä neuvotteluissa teimme hyvin selväksi, että tulevassa suhteessa on tärkeää, että yhdistynyt kuningaskunnan seuraa erityisesti ympäristön suhteen eh, sitä lainsäädäntöä, jota on olemassa. Me emme halua eh, mitään Singaporea Temsin varrelle. Tämä meitä kaikkia huolettaa ja tämä on vaikeimpia neuvotteluja. Ja siinä mielessä kun ihmiset sanovat, että neuvottelut voidaan saattaa loppuun vuodessa, niin minä kyllä epäilen tätä. Poliittinen järjestelmä yhdistyneessä kuningaskunnassa ajaa eh, eh, eroa vuoden lopussa, niin silloin er-, eh, ero ilman sopimusta on todennäköinen. Ja se mielipide, joka meillä on envivaliokuntana, on eh, hyvin tervetullut, mutta eh, eron ja erosopimuksen jälkeen todellinen työ alkaa tulevan suhteen, eh, tulevan suhteen suhteen ja siinä me haluamme painottaa ympäristökysymyksiä, eli työ on vasta alussa. For ID. Haluatteko puheenvuoron? Ei, selvä. ECRstä McIntyre. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi Brexitin tuloksista on se, että tämä nyt on viimeinen mahdollisuuteni puhua valiokunnassa ja haluaisin kiittää siitä. Tämä teksti on tasapainoinen ja se pohjautuu tosiasioihin ja olen siitä kiitollinen. Haluaisin välittää tiettyjä huolenaiheita, jotka liittyvät liittyvät sääntelyn erilaisuuteen, erityisesti kun ajatellaan ilmastotoimia ja päästökauppajärjestelmää, joka on mainittu kohdissa 5 ja 6. Uskon, että Britannia on ollut ja on edelleen edelläkävijä ilmastotoimissa, ja paljon voidaan oppia sääntelytoimista sekä minun maassani että EU:ssa nyt kun siirrymme eteenpäin. Britannian päästökauppajärjestelmä oli maailman ensimmäinen laajamittainen päästökauppajärjestelmä. Se käynnistettiin vuonna 2002, eli ennen kuin otettiin käyttöön EUn päästökauppajärjestelmä vuonna 2005. Ja me olemme olleet edelläkävijöitä, kun ajatellaan muutoksia päästökauppajärjestelmässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, jotta olisi kilpailukykyiset hiilen hinnat. Ja kun ajatellaan Euroopan hiilimarkkinoita, niin Britanniassa oli hintajärjestelmä jo vuonna 2013. Tällä tavalla haluttiin pitää hiilen hintatasolla, joka johtaisi vähähiilisiin investointeihin. Ja viime kesäkuussa Britanniasta tuli maailman ensimmäinen talous, joka hyväksyi lainsäädäntöä, jotta kaikki kasvihuonepäästöt saataisiin nollaan vuoteen 2050 mennessä. Ja tällä lailla on vankka perusta. Britannian päästöt ovat jatkuvasti vähentyneet sen jälkeen, kun laki astui voimaan vuonna 2008. Eli 2018 Britannian päästöt olivat 44 prosenttia alle vuoden 1990 tasoja ja taloutemme nousi kasvoi kuitenkin huomattavasti tällä kaudella. Eli kuten tämä osoittaa, niin Britannia edelleenkin on luotettava ja arvokas kumppani, josta voi oppia. Kumpikin osapuoli korostaa nyt vihreää teknologiaa ja vähentää hiilen käyttöä. Ja kun katsomme tulevaisuuteen, niin todellakin toivon, että Euroopan unioni keskittyy tiedepohjaiseen ja näyttöpohjaiseen politiikkaan. Itse olen sitä edistänyt kahdeksan vuoden aikana, kun olen parlamentissa ollut, ja tämä ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin tällä hetkellä. Toivottavasti parlamentin valiokunnat tarkastelevat huolellisemmin ja suotuisammin asioita, kuten geenimuokkausta. Ja jos eroavaisuuksia on, niin ranskalaiset viljelijät sen sijaan, että ne ostavat rehua Atlantin toiselta puolelta, ehkä he voisivat ostaa sen sitten Englannin kanavan toiselta puolelta. Kiitos sitten Guesta. Silvia. Kiitos puheenjohtaja. Niin, Brexit on erittäin valitettava asia, mutta se on tosiasia. Se herättää paljon huolta varsinkin niiden asioiden suhteen, jotka kuuluvat tämän valiokunnan toimivaltaan lääkkeet ympäristösääntely ilmasto myös tieteellisen ja akateemisen yhteistyön jatkuminen herättää suurta huolta. On varmaan kuitenkin parempi sopimus kuin ei sopimusta lainkaan, mutta pakko sanoa, että tämä sopimus on tässä prosessin aikana mennyt huonompaan suuntaan. Backstopin poistuminen aiheutti sitovien ympäristösäännösten raukeamisen, ja tämä on se iso huoli. Se iso huoli siitä, että sitova teksti ei enää velvoita säilyttämään ympäristönsuojelun tasoa, se ei velvoita hiilen hinnoitteluun, ja tämä on se suurin heikoin kohta tässä sopimuksessa. Tulevat neuvottelut, tuleva vapaakauppasopimus tulevat ratkaisemaan sen, kuinka hyvin me näihin asioihin pystymme vaikuttamaan. Ja tulevassa vapaakauppasopimuksessa EUlla olisi vihdoin mahdollisuus tehdä sopimus, joka aidosti ottaa joka aidosti turvaa ympäristön ja ilmastonsuojelun. Näinhän ei aikaisemmin valitettavasti ole ollut. merkosur siitä surullisena esimerkkinä. Meidän on varmistettava, että UK edelleen haluaa sitoutua niihin sopimuksiin, joihin eu kautta olemme yhteisesti sitoutuneet. Se, että seuraava COP on Glasgowssa, on, on suuri mahdollisuus. Siellä on tietysti ilmaston kannalta pakko onnistua, mutta myös UKlle on tärkeää, että tuo kokous on, on menestys. Joten se tarjoaa meille myös valiokuntana yksittäisenä politiikkoja mahdollisuutta rakentaa hyvää tulevaisuuden yhteistyökuvioita UK on päättäjien kanssa. EU on toki neuvottelun tasolla sopimusten kautta pystyttävä edistämään näitä ympäristötavoitteita, mutta myös meidän valiokuntana pitää pystyä rakentamaan hyvä dialogi ja hyvä yhteistyö niihin vastapareihin UK, jotka ympäristöstä ja ilmastosta päättävät. Thank you. So before moving to the votes... Kiitoksia ennen äänestyksiä. Annan puheenvuoron vielä brittikollegoille, jotka ovat paikalla. Jos haluatte puheenvuoron, Philips ensinnäkin vihreistä, ole hyvä. Thank you very much for giving me, um, the opportunity. Kiitos, että sain mahdollisuuden puhua tällä mandaatilla viimeisen kerran, kun puhun valiokunnassa – mutta toivon vielä, että Iso-Britannia näkee valon ja palaa takaisin. Brexit ei ainoastaan erota Isoa Britanniaa eh, Euroopan unionista, vaan sillä on potentiaalia vähentää Ison Britannian ympäristötavoitteita huomattavasti. Brittimeppinä olen todellakin huolestunut eh, siitä, mihin suuntaan Boris Johnson on viemässä maatani niin, eh, kauemmaksi EU-sta monissa asioissa Äh, hän on tässä ajamassa kohti pohjaa. Vaikuttaa nyt siltä, että torit tulevat käyttämään hyväkseen eroamissopimusta heikentääkseen EUn ympäristölainsäädäntöä. Esimerkiksi saastuttaja maksaa Pariisin sopimus ja sitovat ympäristötavoitteet on kaikki otettu pois pöytäkirjasta. Ei ole mikään sattuma, että nämä ovat näitä kaikkein tärkeimpiä välineitä varmistaa, että Iso-Britannia sitoutuu EUn ilmastoagendaan. Iso-Britannialla on ollut jo ongelmia saavuttaa jäsenvaltiona ilmastotavoitteita. Tämä vaarallinen eroamissopimus tulee todennäköisesti pahentamaan tilannetta. Tutkijat ovat varoittaneet, että meillä on vain kymmenen vuotta aikaa välttää pahin ilmastoromahdus, joten nyt ei ole aika, että Iso-Britannia heikentää tavoitteitaan. Nyt on aika toimia. Viime viime yönä Pohjois-Irlannissa äänestettiin Boris Johnsonin edusta vastaan, eli lähtivät samalle tielle kuin Wales ja Skotlanti. Eli kolme neljästä maasta alueesta, jotka muodostavat Ison-Britannian, eivät kannata tätä, koska tämä heikentää Ison-Britannian ilmastotavoitteita ilman poliittista mandaattia, joka pitäisi vaatia tällaisilta päätöksiltä. Ja kuten kollegat täällä jo sanoivat, että äh, sopimukset on Brexit äh, on vielä mahdollinen tämän vuoden lopussa ja me tiedämme äh, Yellowhammerin asiakirjasta viime kuun syyskuulta, mihinkä tämä voisi johtaa. Tämä voisi johtaa elintarvike- ja lääkepulaan, joka lisäisi tai kohottaisi hintoja ja iskisi kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin kotimaassani. Tämä e-, eroamissopimus tai laki eh, on eh, vastuuton ja ehdotan, että, tai toivon, että kollegat äänestävät sitä vastaan. Caroline. Kiitos, Caroline. Thank you. Um, well... Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä kirjeestä. Se on tasapainoinen ja siinä käsitellään tärkeimpiä aiheita, jotka meitä huolestuttavat. Kollegani tavoin katson, että tämä on vaarallinen sopimus olemme vaarallisella tiellä ja toivon, että näin nyt ei olisi käynyt. Kuten ECRn kollega sanoi, niin Britannia on toiminut hyvin esimerkiksi päästökauppaan asioissa mutta olen huolissani kyllä siitä, että konservatiivihallitus ei pidä ympäristöasioita kovin tärkeinä. Se ei ole koskaan välittänyt siitä niin paljon kuin olisimme halunneet ja on puhuttu byrokratian vähentämisestä, että Brexit antaa Britannialle hienon mahdollisuuden luopua nyt EUn lainsäädännön kahleista ja edetä omaan suuntaan. No, tämä nyt soittaa hälytyskelloja minun päässäni. Tuntuu, että ensimmäinen asia, jonka he tekevät, on se, että he yrittävät kiemurella eroon tästä byrokratiasta, joka meidän mielestämme on sitten taas turvallista lainsäädäntöä esimerkiksi elintarvikestandardien osalta. Ja tästä asti on puhuttu jo pohjois irlannin osalta, eli kuinka hankalaa tulee olemaan ylläpitää standardeja kummallakin puolella. Eli elintarviketurvallisuus on minulle huolenaihe. On puhuttu klorinoidun kanan ja luetetaan minkä tuonnista Yhdysvalloista. Ja sitten on puhuttu tutkimuksista, Tämä on ollut huolestuttava. Tutkijat lähtevät brittiyliopistossa valtavin joukoin. No mikä sitten on akateemisen maailman tilanne ja millainen maine meillä on, niin se kyllä alkaa heiketä aika reippaasti. Ja sitten lääkkeiden radioisotooppien saatavuus. Uskon, että me eroamme ilman sopimusta. En usko, että tätä kauppasopimusta voidaan neuvotella 90 kuukaudessa ja miten, sit, miten, miten lääkkeitä sitten on saatavana Britanniassa, niin se on aika huolestuttava. Eli lykkäytykö neuvotteluihin? Toivottavasti ympäristövaliokunta pystyy vaikuttamaan sopimukseen, joka sitten solmitaan. Ja mitä voin sanoa, ikävä kyllä, me nyt sitten lähdemme EUsta. Mr. Palmer for the, the last one. Ja sitten viimeinen vielä, Ben Farr. Chair and, uh... Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä kuin brittikollegat muista poliittisista ryhmistä. Haluaisin vain sanoa vielä yhden asian. Tämä on luultavasti viimeinen kerta, kun puhun Envi-valiokunnan kokouksessa – Eh, mitä hyvänsä esteitä, vaikeuksia tai eh, turhautumisen aiheita eh, Brexit edustaakaan. Ja, ja olen todella surullinen tästä tiestä, jonka maani on valinnut. Mutta mitä, mitä hyvänsä esteitä tielle tuleekaan. Tiedän, että terveysalalla, ympäristöalalla ja, ja tutkimussektorilla, jotka ovat hyvin määrätietoisia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja pyrkivät ylläpitämään mahdollisimman läheistä suhdetta EUn. He haluavat tätä ja he ymmärrät, ymmärtävät sen, että yhteistyö on erittäin tärkeää. Se, tämä tunne ei siis ole kadonnut ja se jatkuu. Tutkijat, erityisesti kansanterveystieteilijät, jotka tutkivat syöpää ja muita pitkäaikaissairauksia, haluavat todellakin säilyttää eurooppalaisten kumppanien kanssa solmitut yhteistyösuhteet. Ja minulle on ollut kunnia ja ilo olla tämän valiokunnan jäsen kahden ja puolen vuoden ajan. Haluan kiittää valiokunnan jäseniä, haluan kiittää sihteeri, sihteeristöä ja oman ryhmäni avustajia kaikesta heidän avustaan. Ja toivon teille kaikkea hyvää tulevassa työssänne. Uh, Kiitoksia. Ehkä voisimme nyt antaa kunnon aplodit kaikille brittikollegoille. Thank you. We will have a, a two minutes break and then we move to the votes. Pieni tauko ja sitten jatkamme äänestyksillä. So we are going to resume. No niin, sitten jatkamme. Eli seuraavaksi äänestykset. Eli laittakaa äänestyskortit valmiiksi. Vielä muistuttaisin, että teidän pitää olla paikalla torstaina kello yhdeksältä, kun äänestämme Ekon ja Envin yhteiskokouksessa taksonomiakysymyksistä – meidän täytyy tukea niitä muodollisesti sen jälkeen, kun asiasta on saatu aikaan poliittinen sopu joulukuussa, mutta meidän täytyy vielä muodollisesti äänestää. Eli olkaa paikalla torstaina Ekonin kollegoiden kanssa yhdeksältä aamulla. Eli laittakaa tämä kalentereihinne. Eli sitten äänestykset. Ensin sopimuksen tekeminen iso britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli Envin kirje on hyväksytty ja se toimitetaan eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Sitten kohta 13. Eli tämä liittyy kemikaalien rekisteröintiin REACH-asetukseen. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli vastalaus on hyväksytty. Eli palaamme tähän sitten täysistunnossa. Seuraavaksi kohta 14. Eli tarkistus 50 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 60 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan Eli puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 85. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta ja vastaan tyhjään hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta, anteeksi, 16. 16 siis puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 6 puolesta vastaan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 hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut neuvottelutiimille. Sitten kohta 15. Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen vuosi 2021. Tarkistus 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Otetaan uudestaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, siis tarkistus 56. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86 puolesta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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96. Okei, tarkistetaan 95. Äänestys päättyy. Hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Okei, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 9. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan Täytyy tarkistaa tämä, eli tarkistus 16. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää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 Täytyy tarkistaa. Eli, eli tarkistus 20. Hyväksytty. Jos sopii, niin voisimme tarkistaa myöskin 19. Eli tarkistus 19 sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä eli tarkistus 37 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan. Siis 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 45. Hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 47. Hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämäkin. Eli 49. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 50. hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko esitys sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijöille.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 Amendement 1, qui est pour? Tarkistus 1 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vastuuvapaus on hyväksytty. Sitten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä, eli tarkistetaan tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta ja vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko lausuntoluonnos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vastuvapaus on hyväksytty. Seuraavan Euroopan ympäristövirasto. Tarkistus yksi puolesta vastaan ja hyväksytty. Ta- tarkistus kaksi puolesta vastaan. Siis SND on puolesta vai vastaan? Siis puolesta. Eli tarkistus kaksi hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten lausunto kokonaisuudessaan Äänestys päättyy. Vastuuvapaus on hyväksytty. Sitten Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 5. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koko vastuuvapaus lausunto. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Euroopan kemikaalivirasto. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää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 Vastuuvapaus on hyväksytty. Eli kiitoksia onnitteluista. Ja sitten viimeinen äänestys. Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset. Eli äänestämme kolmikantaneuvotteluiden tuloksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli me tuemme tätä neuvottelutulosta siis. Kiitoksia. So just we'll have a, a short break waiting for the... Meillä on nyt pieni tauko, odottelemme Kroatian ympäristöministeriä, eli pidämme noin 15 minuutin tauon.

Okay, dear colleagues, we are going to uh, resume our... No niin, kollegat, jatkamme kokousta. Eli täällä on nyt paikalla Kroatian ympäristö- ja energiaministeri. Eli seuraavan puolen vuoden ajan hän vastaa ympäristöasioista ja meillä on paljon asioita esityslistalla ja varmaan teille esitetään paljon kysymyksiä. Liittyvät lähinnä vihreän kehityksen ohjelmaan, mutta ei pelkästään siihen. Eli te saatte aluksi noin 10 minuuttia aikaa kertoa painopistealueistanne ja sen jälkeen esitämme teille kysymyksiä. Eli ministeri, olkaa hyvä. Okay. That's okay. Thank you, Mr. President. Arvoisa puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulla on suuri ilo olla täällä tänään esittelemässä Kroatian puheenjohtajakauden suunnitelmia, jotka liittyvät ympäristöön ja ilmastoon. Odotan rakentavaa keskustelua teidän Envi-valikunnan jäsenten kanssa. Tulevina puolena vuonna Kroatia johtaa neuvoston toimintaa e, ja pyrkii löytämään yhteistyötä ja sopimuksen e, jäsenvaltioiden kesken konsensuksen ja keskinäisen kunnioituksen hengessä. Tämä on ensimmäinen Kroatian puheenjohtaja kausi ja tilanne maailmalla on epävarma. Meidän täytyy toimia e, nyt ja keskittyä tuleviin ympäristöhaasteisiin koska niiden saavuttaminen kestää aikaa. Eh, Tämä on meille tilaisuus syventää yhtenäisyyttä ja vahvistaa Euroopan unionia. Puheenjohtajakautemme aikana keskitymme niihin osa-alueisiin, joilla meidän, meidän mielestämme EU voi eniten panostaa ja edistää yhteisiä arvoja. Eh, vahva Eurooppa haasteiden maailmassa ja Kroatian puheenjohtajavaltio on, äh, sillä on neljä painopistealuetta. Eurooppa, joka kehittää, Eurooppa, joka yhdistää, Eurooppa, joka suojelee, vaikutusvaltainen Eurooppa. Ensimmäinen sen prioriteetin alla me pyrimme luomaan ilmastoneutraalin, kestävän ja vihreän Euroopan ja meidän agendallemme kuuluu Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Eh, ilmastoneutraalius vuoteen 2050 ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, biodiversiteetin säilyttäminen ja meriympäristön suojelu. Ja niin kuin tieteelliset tutkimukset osoittavat, me olemme eh, tulemassa kriittiseen kohtaan ja ja meidän täytyy lia, eh, reagoida lajikatoon, ympäristön huononemiseen kiireellisesti. Ja meidän täytyy tunnustaa tämä hätätila ja meidän täytyy pitää ilmasto- ja ympäristöasiat eh, korkealla EUn agendalla. EUn strateginen agenda vuosille 2019 ja 2024, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma sekä joulukuun Euroopan neuvoston päätökset, jotka, eh, joiden tavoitteena on ilmastoneutraali EU vuoteen 2050 asoit, eh, Pariisin sopimuksen hengessä asettavat puitteet tulevalle puheenjohtajakaudelle. Sen takia Kroatian puheenjohtajavaltio valtio aloittaa eh, työn vihreän kehityksen ohjelman parissa ja sen tärkeiden ympäristö- ja ilmastoaloitteiden. Puheenjohtajavaltio on samaa mieltä kuin komissio siitä, että Green Deal edustaa uutta kasvustrategiaa, joka muuttaa EUn oikeudenmukaiseksi ja vauraaksi yhteiskunnaksi, jolla on moderni, ilmastoneutraali ja resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous jossa e, e, talouskasvu on e, irrotettu luonnonvarojen käytöstä. EU-politiikkojen tulisi kaikkien panostaa tähän ilmastoneutraaliin liuteen ja, ja luonnonvarojen säästämiseen ja säilyttämiseen. Ja me tarvitsemme investointeja sekä yksityisiä että julkisia ja siinä mielessä kiinnitimme huomiota tähän kestävän kestävän, kestävän investointisuunnitelmaan ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin, jotka komissio esitteli viime viikolla. Ehm, ja puheenjohtajavaltio pyrkii löytämään yhteisen kannan, jotta saadaan ehm, aikaan sopimus ilmastoneutraalista vuoteen 2050. Meidän pitäisi toimia kustannustehokkaasti ja yhteiskunnallisesti oikea, oikeudenmukaisella tavalla ja varmistaa EUn kilpailukyky. Kroatian puheenjohtajakaudella me järjestämme kaikilla, kaikissa neuvoston kokoonpanoissa keskustelun Green Dealista ja tammikuussa ECOFIN, helmikuussa kilpailuneuvosto, maaliskuussa ympäristöneuvosto ja kesäkuussa TTE-neuvosto. Ja näiden keskustelujen lisäksi eh, me pyrimme aloittamaan keskustelu konkreettisista lainsäädäntö- ja politiikkaehdotuksista, jotka komissio on tehnyt. Ja me eh, odotamme, että nämä ehdotukset edustavat Eh, perustavanlaatuisia muutoksia niillä sektoreilla, jotka liittyvät biodiversiteettiin, ilmastoon ja ihmisen terveyteen. Meidän täytyy pyrkiä saada aikaan eh, eh, johdonmukaista sektorirajat yrittää politiikkaa. Ja meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että me neuvostossa panostamme kaikilla tavoin Green Dealin keskusteluihin. Ja meidän ja, et, Ympäristöneuvostossa tämä liittyy erityisesti ilmastolainsäädäntöön, biodiversiteettistrategiaan ja kiertotaloustoimintasuunnitelmaan. Meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan kestävä ja, ja vihreä Eurooppa. Meidän täytyy pyrkiä edistämään toimintaa pari, Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon myötä ja edistämään EUn globaalia roolia eh, vähähiilisyyteen siirtymisessä. Ja Eh, ja niin kuin Euroopan neuvosto edellyttää, puheenjohtajavaltio pyrki työskentelemään e- EUn eh, pitkän aikavälin strategian parissa. Ja me pyrimme saamaan aikaan pitkän aika, aikavälin suun strategia mahdollisimman nopeasti. Kolmas painopistealue Kroatian puheenjohtajakaudella on luonnon monimuotoisuus. Meidän tavoitteemme on EU-johtava asema biodiversiteettitoimissa. Ja me aloitamme keskustelun biodiversiteettistrategiasta vuoteen 2030 ja jatkamme uuden biodiversiteetin puitteiston aikaansaamista ja 2020 jälkeiselle ajalle. Puheenjohtaja valtio toivottaa tervetulleeksi viime viikoisen päätöslauselman Euroopan parlamentilta, joka, joka kehottaa aikaansaamaan kunnianhimoisen 2020 jälkeisen strategian, johon sisältyy juridisesti sitovat tavoitteet sekä kansainvälisellä että EUn tasolla. Puheenjohtajavaltio valtio pyrkii hyväksymään neuvoston johtopäätökset, jota keskustelua voidaan edistää ja jotta saadaan aikaan EU-mandaatti COP15 eh, kokoukseen, joka järjestetään Kiinassa. Meidän täytyy lähettää eh, selkeä viesti, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat, ovat realistisia ja kunnianhimoisia. Eh, tämän, uuden tämän uusi puitteisto tuo perustavanlaatuiseen muutokseen siihen, miten äh, suunnataan toimintaa suoriin ja epäsuoriin äh, asioihin, jotka aiheuttavat lajikatoa. EUn tulisi olla Pariisin sopimusprosessissa maailmanlaajuinen johtaja, jotta voidaan pysäyttää lajikato. Puheenjohtajavaltio luottaa siihen, että Euroopan parlamentti tulee tukemaan kunnianhimoista toimintaa lajikadon ennaltaehkäisemiseksi. Ja viimeinen prioriteettimme on meriympäristön suojelu eh, siirryttäessä kiertotalouteen. Me pyrimme e-, ennaltaehkäisemään roskaamista ja pyrimme keskittymään eh, pakkausjätedirektiivin uudistamiseen sekä, sekä merten roskaamisen ennaltaehkäisyyn eh, meristrategian puitedirektiivin osalta. Ja, ja eh, sitten lainsäädäntöaloitteet. No sitten ne, jotka ovat vielä kesken. LIFE-ohjelma, johtopäätö, johtopäätösneuvottelut tässä liittyvät Eh, rahoituskehyksen tuloksesta ja kun on saatu aikaan rahoituskehyksestä sopimus, niin puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa, jotta voidaan saattaa loppuun neuvottelut parlamentin kanssa live-ohjelmasta. Eh, Meriliikenteen MRV-asetus, siitä aloitetaan keskustelut. Sitten uusia aloitteita. Aloitamme keskustelut ensimmäisestä eurooppalaisesta ilmastolainsäädäntöstä, jotta, voit, jotta voidaan eh, saada 2050 ilmastoneutraalius la, eh, lainsäädännön muotoon. Ja me työskentelemme kahdeksannen ympäristötoimintaohjelman tulevaisuuden hyväksi ja me pyrimme aikaansaamaan eh, nykyisen ja tulevan ohjelman välisen jatkuvuuden. Kroatia puheenjohtajavaltiona pyrkii aikaan saamaan uuden kiertotalouden toimintaohjelman, joka julkistettiin Green Dealin yhteydessä. Me pyrimme viivyttelemättä jatkamaan keskusteluja yhteiskunnan ja talouden perustavanlaatuisista muutoksista ja nämä, nämä keskustelut tuodaan ministeritasolle. Neuvosto pyrkii hyväksymään johtopäätökset ilman laadusta ja jatkamaan tulevaisuuden työtä, jotta aikaan saadaan oikeudelliset perusteet, jotka ottavat huomioon ilman laatua koskevan fitness checkin ja asiaan liittyvät ehdotukset Green Dealin puitteissa. Pyrimme myöskin järjestelmään ministeritalon keskustelun, joka liittyy taajamajätevesi jäteveden käsittelydirektiiviin sekä eurooppalaisen ohjausjakson vihertämiseen. Arvoisat edustajat, lopuksi haluan todeta, että Kroatian puheenjohtajavaltio on sitoutunut olemaan täysin sitoutunut ja edistämään kaikkia keskusteluja, jotka, jotka edistävät ilmasto- ja eh, ympäristöpolitiikkaa nimenomaan Green Dealin suuntaan. Me pyrimme, haluamme, että ympäristö ilmastonmuutos, ympäristön huonontuminen ja lajikato eh, saavat ansiomukaista toimintaa ja samalla pidetään kiinni sosiaalisesti oikeudenmukaisesta siirtymästä. Tämä on meidän yhteinen tavoitteemme ja myöskin yhteinen haasteemme, jotta voimme saada aikaan modernin, vauraan ja kestävän Euroopan ja maailman. Hyvät kollegat, odotan yhteistyötä kansanne, kun luodaan EUlle kestävää ja vihreää tulevaisuutta. So we're going to uh, move to the first round of... Eli sitten ensimmäinen kyselykierros. Eli poliittiset ryhmät ensin ja kansanpuolueesta ensin. Petsä Liise, kaksi minuuttia. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos äh, neuvoston puheenjohtaja. Hyvin keskeinen aihe teidän puheenjohtajakauttenanne on ilmastonsuojelu – Meillä on vuoteen 2050 tavoitteena ilmastoneutraalisuus ja neuvosto on enemmän tai vähemmän sopinut joulukuussa siitä, että jo maaliskuussa se tukee meitä tässä. Nämä asiat ovat neuvostossa kuitenkin usein hieman vaikeampia kuin täällä parlamentissa ja kysyisinkin teiltä arviota tästä 2030 tavoitteesta – Täällä parlamentissa luonnollisesti tuetaan komissiota suuresti. Enemmistö sanoo, että meidän pitäisi ilman ehtoja tukea 55 prosenttia. No minun ryhmäni tukee komissiota ja sanoo 50 prosenttia, kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet, sitten voimme puhua 55 prosentista. Haluaisin tietää, onko neuvostossa ylipäätään enemmistöä edes 50 prosentille. Tämäkin on poliittisesti hyvin tärkeä. Miten äh, te näette tämän? Kuinka pitkällä tässä ollaan? Toinen asia, joka meille EPPnä on erittäin tärkeä, ja onneksi parlamentti otti sen myös päätöslauselmaansa viime viikolla, Nimittäin meidän täytyy painottaa kansainvälistä ulottuvuutta vielä enemmän ja olisi tärkeää, että kaikki suuret osapuolet, kaikki paitsi USA ja Brasilia, joiden kanssa meillä on ihan muita ongelmia, että nämä maat äh, nostaisivat 10 prosentilla Pariisin ympäristösopimuksen tavoitteita. Ja lopuksi puhuitte monivuotisesta rahoituskehyksestä. EPPlle tutkimus on tärkeä. Parlamentti vaatii 120 miljardia euroa ja jo esimerkiksi äh, ilmastoneutraali teollisuus äh, on meille tärkeä. Oletteko te valmis tukemaan tätä parlamentin ehdottamaa summaa niin, että voimme taistella ilmastoneutraaliuden puolesta? Kiitos. Thank you for SND. Kiitos. Ja SND-ryhmästä edustaja Luena. Quanto tiempo, señor presidente? Niin, paljonko minulla on aikaa? Kaksi minuuttia, selvä. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri tästä kunnianhimoisesta esityksestä. On tärkeää, että puhuitte näistä aiheista, jotka eivät liity pelkästään ilmastoon. Se on tärkeää, mutta meidän täytyy käsitellä myöskin muita keskeisiä asioita. Kun ajatellaan vaikka Euroopan metsästrategiaa vuoden 2020 jälkeen, oletteko ajatellut tehdä lainsäädäntöä sen suhteen, että EU-markkinoille ei pääse tuotteita, jotka on äh, tuotettu laittomasta puiden hakkuusta? Ja mitä aiotte tehdä tällä kaudella, jotta voidaan jatkaa tätä ilmanlaadun direktiivin tarkastelua? Senhän pitäisi noudattaa nyt uusia sääntöjä liittyen ilmanlaadun mittaamiseen. Ja sitten tämä vedenlaatudirektiivi. Eli mitä aiotte tehdä puheenjohtajakaudellanne liittyen tämän direktiivin arviointiin komissiossa? Ja sitten ilmailun päästöt Oletteko ajatelleet tehdä yhteistyötä komission kanssa, jotta voidaan ryhtyä toimiin ja vähentää eri kaasupäästöjä? Ja sitten vielä lopuksi pari pyyntöä. On tärkeää, että saamme päätökseen asetuksen, joka liittyy moottoriajoneuvojen tyyppiluokitteluun. Eli pyytäisin, että saatte viettä tämän asian päätökseen. Ja me tarvitsemme rahoitusta tässä valiokunnassa on monta kertaa puhuttu hyvin teoreettisesti ympäristöverotuksesta. Ja onko teillä konkreettisia ajatuksia tällä kaudella, kun ajatellaan tätä vihreän verotuksen oikeudenmukaisuutta? Kiitos. Kiitos sitten Renewsta Turvalds. Thank you, Minister, for being here. Kiitos. With some of the Kiitos puheenjohtaja. Olen kovin otettu osasta näistä tavoitteista. Varsinkin Fudisjoukkue maailmankupissa ja teidän korisjoukkueenne. Mutta sitten kun tullaankin ympäristöasioihin ja näin teidän tavoitteenne seuraavaksi puoleksi vuodeksi, niin en ole ollenkaan yhtä otettu. No miksi? No siksi, jos katsotaan esimerkiksi ilmastolainsäädäntöä, niin jos me aiomme saavuttaa jotakin ennen eh, huippukokousta kiinalaisten kanssa, ennen COP26 ja niin edelleen, niin silloin täytyy panna vauhtia, täytyy pistää Kroatia eteenpäin. Eikä niin, että istutaan siellä takapenkillä niin kuin joissain muissa parlamenteissa tehdään. Joten olisin kovin iloinen, jos voisitte vahvistaa toimintaanne, ja te sanotte että te järjestätte keskusteluita. Okei, keskustelu on ihan ok, mutta minä haluaisin, että neuvosto liikahtaisi, liikahtaisi vauhdilla eteenpäin. Vastuu on teidän. No, ymmärrän, että te voitte pitää minun tapaani käsitellä tätä ongelmaa hieman rumana, mutta me pohjoisen asukkaat tartumme ongelmia ja viemme asioita suorapuheisesti eteenpäin. Ja odotan teidän optimistista vastaustanne ja sen jälkeen heilutan Kroatian lippua teidän puolestanne. Thank you. For the Greens, Mr. Kiitos sitten vihreistä Holgren. Thank you, minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri tästä alustuksesta. Itse olen ilmastotutkija ja todellakin toivon, että te viette EUn ilmastopolitiikkaa eteenpäin tieteen vaatimusten mukaisesti, jotta todellakin pystymme täyttämään Pariisin sopimuksen vaatimukset. Tähän mennessä on puhuttu 50-55 prosentin lukemista, mutta tieteen mukaan meidän pitäisi leikata näitä päästöjä 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja ehkä enemmän, jos globaalit päästöt eivät tänä ja ensi vuonna alalla vähentyä. Mutta kysyisin puheenjohtajakaudestanne INA eli kroatialainen öljyyritys on sitä sponsoroinut ja oikeusasiamies on sanonut, että tämä on ongelmallinen kysymys, koska kun ajatellaan puheenjohtaja jakauden roolia saattaa olla, eli sponsorointi nähdään tilanteena, jossa sponsori saa vaikutusvaltaa EUn lainsäädäntöön ja politiikkaan. Eli miten vastaatte tähän kritisismiin ja siihen, että tämä huomattavasti heikentää Kroatian puheenjohtajakauden imagoa? Ja onko oikein, että öljyalan yritys sponsoroi puheenjohtajakautta, kun olette keskittyneet kuitenkin vihreän kehityksen ohjelmaan ja fossiilisten polttoaineiden vaiheittaisen poistamiseen. Grise. Kiitos sitten IDstä Grise. Monsieur le ministre. Kiitoksia. Ministeri, kuten te totesitte puheenjohtajakauden esittelyssä, ympäristön heikkeneminen ja biodiversiteetin väheneminen on yksi suurimpia haasteita tämän hetken maailmassa. EU idealismissaan haluaa sitten olla edelläkävijänä näiden ilmiöiden torjunnassa, vaikka se itse vaikuttaa niiden syntymiseen. Jos ajatellaan vaikka Pariisin sopimusta, siitä ollaan luomassa ilmastonlaki ja tavoitteena on hiilineutraalisuus, johon liittyy kysymyksiä. Entä miten käytetään ydinvoimaa sähköntuotannossa ja mistä löydetään vihreää rahoitusta kaikkiin näihin hankkeisiin ja millaisia sanktioita langetetaan, mikäli jäsenvaltiot eivät noudata sääntöjä? Onko jotain poikkeuksia luvassa näihin järjestelyihin? Ja miten voidaan sitten suojella eurooppalaista teollisuutta, joka on tärkeää taloudellemme? Menestys riippuu siitä, miten te suojelette jäsenvaltioiden suvereniteettia, ottaen huomioon eri alueet, eri elintavat ja suojelemalla paikallista osaamista tasapäistävältä byrokratialta koska ainoastaan suvereenit valtiot, jotka itse hallitsevat lakejaan ja toimintojaan, pystyvät kunnolla ja tehokkaasti toimimaan. Meillä ei ole mitään maailmanlaajuisia ratkaisua näihin ongelmiin. Kiitos. Alexander Vondra. Kiitos sitten ECRstä Vondra. So, you know, we are Kiitos, hyvä ministeri. Te tiedätte, me olemme konservatiivia, joten vahvasti tuemme tavoitteita ympäristösuunnitelmissa, mitä tulee vihreisiin metsiin, ilmaan, biodiversiteetin suojeluun. Mutta meillä on kuitenkin tiettyjä epäröintejä, mitä tulee tähän ilmastopolitiikan nopeuteen. Kaksi niitä. Ensinnäkin se nopeus, jolla tehdään lainsäädäntöä. Ehdotus on, että ilmastolainsäädäntö hyväksytään tämän kesän, tämän kes, tänä kesänä. Ja siitä ei kuitenkaan ole vielä konsensusta neuvostossa. Ja huolimatta siitä, että vaikutusten arviointi, jota tarvitaan, että voidaan muuttaa tavoitteita 2030, niitä ei vielä ole ennen kesää. Ja sitten lopuksi on vielä tämä oikeudellinen kysymys. Voimmeko mennä eteenpäin, mikäli neuvostossa ei ole konsensusta? Ja sitten toinen asia liittyy rahaan. Siihen rahaan, jonka pitäisi taata nämä tavoitteet. Komissio on julkaissut hiljattain vihreän kehityksen ohjelman, jossa olisi tarkoitus, jonka kautta olisi tarkoitus kerätä tätä rahaa. Mutta kuitenkin on aika epäselvää, miten näin suuri summa rahaa saadaan kerättyä. Sehän liittyy myös monivuotisiin rahoituskeskusteluihin ja muuhun rahaan, joten miten maa vastaa tähän kritiikkiin? koska komissiohan on tehnyt pitkän aikavälin sopimuksia tavallaan ennenaikaisesti. Kiitos sitten viimeinen puhuja tällä kierroksella. Moodik, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvä ministeri, Kroatian puheenjohtajakausi osuu todella merkittävään ja haasteelliseen aikaan. Ne kysymykset, mitä teillä on edessänne, ratkaistavissa ovat aivan keskeisiä sen osalta onnistummeko ilmastonmuutoksen ratkaisussa. toivon teille menestystä tässä vaativassa tehtävässä. haluan nostaa kaksi asiaa joissa toivon kroatian puheenjohtajuudelta korkeaa kunnianhimoa hiilineutraaliustavoitteen ja biodiversiteettikadon. Eri tahot tulkitsevat eri lailla, mitä neuvosto nyt hiilineutraaliustavoitteesta on päättänyt. Itse olen ymmärtänyt, että itse tavoitteesta löytää polku olla hiilineutraali kaksituhatta viisikymmentä on päästy yhteisymmärrykseen. yksittäiset jäsenmaat eivät ole hyväksyneet niitä toimenpiteitä joilla tähän päästään. mielestäni puheenjohtajuudenne keskeinen tavoite on saada sovittua vuoden kaksituhatta viisikymmentä tavoite olla hiilineutraali. tämä tuo mukanansa sen että polun sinne on oltava uskottava. vuoden kaksituhatta kolmekymmentä tavoitteen tulee olla tieteen valossa riittävä jotta vuoden 50 tavoite toteutuu. 50 prosenttia on aivan liian vähän, jopa 55 prosenttia on aivan liian vähän. Tässä pitäisi seurata tieteellistä tietoa ja valita varovaisuusperiaatteen mukaan polku. Minimi olisi 60 prosenttia, jos olisimme millään tavalla turvallisella polulla ja silloinkin kaiken muun pitää mennä juuri kuten ollaan suunniteltu jos me emme aseta vuoden 30 tavoitetta riittävälle tasolle, joudumme vuonna 40 tekemään rajun korjausliikkeen ja korjaamaan tavoitetta kunnianhimoisemmaksi. Ja tämä on kallista ja vaikeaa. Millä keinoilla pystytte vakuuttamaan jäsenmaat siitä, että näistä luvuista ja vuosiluvuista on päästävä yhteisymmärrykseen? biodiversiteettistrategia sanoitte että ajatte kunnianhimoista biodiversiteettistrategiaa toivon että ajaisitte strategiaa joka vastaa siihen todelliseen hätätilaan jossa luonnon monimuotoisuus tällä hetkellä on. luonnon monimuotoisuus ei ole pelkästään itseisarvo vaan ilmaston kannalta keskeinen elementti. mitä vahvempi monimuotoisuus sitä paremmin tämä planeetta pystyy sopeutumaan väistämättömään edessä olevaan lämpenemiseen. Thank you. So whenever... Kiitoksia. Eli teillä on sitten 10 minuuttia vastausaikaa. Poštovane dame i gospodo, hvala vam na vašim pitanjima. Kiitos e, näistä kysymyksistä. Yritän vastata kysymyksiin niiden esittämisjärjestyksessä. Täällä oli jonkin verran myös samankaltaisia kysymyksiä, joten yritän vastata niputettuna näihin kysymyksiin, varsinkin mitä tulee ilmastolainsäädäntöön. Kysymys kuului, oliko neuvostossa enemmistö 55 prosentin tavoitteelle 2030. Muistaakseni edustaja Liise esitti tämän kysymyksen ja myös edustaja Moodig oli esitti suuntaisen kysymyksen. Joten te tiedätte itsekin, että me näemme sen siinä vaiheessa, kun me äänestämme ilmastolaista kesäkuussa, jos niin pitkälle päästään luonnollisesti. Kroatian tavoitteet ja kunnianhimo tässä on se, että ilmastolainsäädännön esittelyn jälkeen, ja toivomme, että se tehdään maaliskuussa, että tämä käynnistäisi keskustelun kaikissa eri formaatioissa neuvostossa ja että päästäisiin sitten mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja saataisiin edistystä. Kaikkien jäsenvaltioiden ympäristöministerit ovat täysin tietoisia siitä, että on taisteltava ilmastonmuutosta vastaan. Ja he ovat myös tietoisia siitä, että tälle taistelulle ei ole vaihtoehtoja. Ja tässä kontekstissa minä uskon, että meidän, taist, meidän, meidän päätöksemme taistella ilmastonmuutosta vastaan vihreän kehityksen ohjelman kautta on tie, jolta ei ole paluuta. Ja olen vakuuttunut, että tätä tullaan tukemaan tulevina kuukausina. Ja neuvosto tulee myös sen sitten näyttämään. Edustaja Moodig, teidän kysymyksenne toisessa osassa te kysyitte, kuinka voimme kertoa jäsenvaltioille, että ilmastoneutraalisuus on saavutettava vuoteen 2050 mennessä. No, vastauksessani haluaisin käsitellä hieman laajemmin vihreän kehityksen ohjelmaa itsessään. Tämä asia Kirja selkeästi on tavallaan muutos, askel muutosta kohtaan, ei vain Euroopassa, vaan myös muualla maailmassa kaikille niille, jotka lähtevät mukaan tälle tielle. Joten tässä kontekstissa tämä on ainoa mahdollinen ja oikea polku, jota lähteä kävelemään, jotta me saavutamme ilmastoneutraalisuuden ja taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ja myös biodiversiteetin äh, vahvistumisen puolesta. En minä usko, että jäsenvaltioille täytyy kertoa, että niiden on tehtävä näin. Minä olen ihan vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot ovat tietoisia siitä, että tämä on asia, jonka me teemme itsellemme ja tuleville sukupolville. kontekstu toga referirat ću se i na pitanje... E, ja Turvalsin kysymykseen tämä e, urheiluanalogia. No, hyvä edustaja Turvals, te tiedätte, että kroatialaiset urheilussa eivät puhu paljon, he toimivat. Joten te voitte odottaa, että Kroatia puheenjohtaja maana ilmastolain hyväksynnässä tekee kaiken mahdollisen. Eli tämä on se viesti, jonka minä haluan lähettää tälle parlamentille. Što se tiče tehnološkog progresa, odnosno napora koje... Ja mitä tulee teknologiseen edistykseen ja saavutetaanko se niin, että voimme saavuttaa ilmastoneutraalisuuden, vihreän kehityksen ohjelma – ja kaikki nämä taloudelliset äh, järjestelyt äh, siihen liittyen äh, ovat oikea alusta, jolta muutos saadaan aikaan ja josta lähdetään myös uudelle teknologisen kehityksen tielle. Ja tämä varmasti huomioidaan myös rahoituksessa, varsinkin mitä tulee tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseen, koska se on ihan välttämätön edellytys ylipäätään minkäänlaiselle teknologiselle kehitykselle, jotta pääsisimme teknologia neutraali, äh, neutraalisuuteen. Euroopan tulevaisuus ja maailman tulevaisuus, ilmastonmuutoksessa – ei ole yhden yksittäisen maan tulevaisuus, vaan kysymyksessä on maailmanlaajuinen tulevaisuus, meidän kaikkien tulevaisuutemme. Ja edustaja Grise kysyi myös jäsenvaltioiden suvereenisuudesta. No, Euroopan ilmasto ja ympäristötulevaisuus on yksi yhteinen asia. Tämä ehkä kuulostaa hieman naivilta, mutta tällä hetkellä, kun puhumme näistä muutoksista, ilmastonmuutoksista ja että me olemme nyt, nyt on talvi ja nyt tarvitaan lämmitystä ja se johtaa monissa kaupungeissa hyvin korkeisiin saastepitoisuuksiin ja nämä saasteet kulkeutuvat myös rajojen ylitse. Joten eh, me voimme tuntea nahoissamme ne seuraukset ja seuraamukset, eh, mitä tehdään myös muissa maissa. Nimittäin ilmastonmuutos ihan, se vaikuttaa koko maailmaan. Joten tässä kontekstissa kansallinen suverenisuus on nyt niin kuin aika tyhjää, koska kysymyksessä on yhteinen taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Meidän tulee kaikkien seistä tässä yhteisenä rintamana koko Euroopan, joten me haemme konsensusta kaikista avainkysymyksistä ja ideoista, joista tulemme sitten neuvottelemaan ja puhumaan tulevina kuutena kuukautena. Nämä oli siis, siis, olivat siis kysymykset, jotka liittyivät ilmanlaatudirektiiviin. Puhdas ilma ja puhdas vesi ovat tärkeitä, koska ne liittyvät toimiviin ekojärjestelmiin. Maaliskuussa neuvoston kokouksessa keskustelu keskustelemme vesitalouden kehityksestä ja toivon mukaan voimme myös hyväksyä johtopäätökset ilmanlaadusta. Mitä tulee sitten vihreän kehityksen ohjelman rahoitukseen, liittyy siihen, mitä minä täällä jo aikaisemmin sanoin. Tehän tiedätte, että kesk keskustelu tästä aiheesta ei kuulu ympäristöministereille, vaan valtiovarainministereille. Ja tämä on keskustelu, joka käydään korkeimmalla mahdollisella tasolla. Tällä esitettiin myös kysymys tiettyjen maiden vastustuksesta tiettyihin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. No kysymys on maiden valmiudesta ja halukkuudesta saavuttaa tavoitteet 2030 ja 2050, mutta nämä ovat asioita, joista puhutaan ympäristöministeritason yläpuolella. Mutta me tulemme kuitenkin puheenjohtajakautemme aikana keskustelemaan ja pyrimme saavuttamaan mahdollisimman laajan konsensuksen siitä, että meidän on taisteltava ilmastonmuutosta vastaan. Ja me tarvitsemme vihreän suunnitelman, jotta voimme asettaa tavallaan Euroopan globaaliksi pelaajaksi koko maailman tasolla, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Mitä tulee ilmailuun? Ilmailusektorin päästöt ovat noin 3 prosenttia kaikista päästöistä, joten odotettavissa on, että lento äh, liikenteen tulisi myös vähentää päästöjään vuoteen 2050. Kuinka tämä sitten tehdään? No, se ratkaistaan tulevissa keskusteluissa. Mitä tulee taloudellisiin ja verotuskysymyksiin. Tämä liittyy valtion varainministereiden toimivaltuuksiin. Mitä sitten tulee luonnon monimuotoisuuteen, biodiversiteettiin, niin Kroatia odottaa hyvin tärkeää asiakirjaa aiheesta. Te tiedätte, että biodiversiteettistrategia tullaan julkaisemaan tulevina kuukausina – ja heti kun se on esitelty, niin puheenjohtaja maa käynnistää strategiasta keskustelut. Ja biodiversiteetin tukeminen liittyy suoraan ilmastovastaiseen, ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Joten tähän tullaan kiinnittämään hyvin paljon huomiota ja käynnistämään aloitteita. kuten kaikissa vihreän kehityksen ohjelman keskusteluissa. Thank you. So, regarding the climate law. Niin tästä ilmastolaista, jotta nyt ymmärrämme oikein toisiamme. Eli haluaisitte, että äänestys olisi kesäkuussa ympäristöneuvostossa. Tämähän ei riipu ainoastaan puheenjohtajavaltiosta, mutta te haluaisitte lähteä siis tälle tielle, ymmärsikö oikein? Our strategy and our aim is... Meidän strategiamme ja tavoitteemme on tehdä parhaamme jotta e- ja pyrkiä edistymään kesäkuuhun mennessä. Tämä olisi paras mahdollinen lopputulos kaikesta toiminnasta, mutta niin kuin sanoitte, se riippuu muistakin jäsenvaltioista ja heidän ajatuksistaan tässä asiassa. So we're going to move to the second round of... Eli sitten toinen kysymyskierros. Ensin kansanpuolueesta. Uh, Thank you, Chair, and thank you. Kiitoksia Puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Uh, Kuten mainitsitte aluksi, niin viime viikolla sovittiin vihreän kehityksen ohjelman rahoituksesta ja siitä, kuinka rahoitus tulevaisuudessa hoidetaan. No, reaktiot jäsenvaltioiden suunnalta ovat olleet uh, aika erilaiset ja voi todellakin olla vaikea saada yhteinen kanta. Sen vuoksi mietinkin tässä, te sanoitte, että tämä on valtiovarainministereiden toimivaltuus, mutta toivon, että te kuitenkin ympäristöministereiden puolelle voisitte käyttää tätä rahoitusta ja saada konkreettisia tuloksia niin, että saisimme aikaan todellisen muutoksen. Thank you for SND. Uh, Kiitos Guteland. Thank you, Chair, and thank you, Minister. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri, kiitos alustuksestanne ja myös siitä, että olitte hyvin eh, täsmällinen kunnianhimonne suhteen ja sen suhteen, että te haluatte edistää ilmastolakia ja teitte selväksi myös, että Kroatian tarkoitus on tehdä mahdollisimman paljon, jotta voidaan ottaa johtoasema tämä eh, nimenomaan toimien kautta eikä sanojen kautta. Haluaisin kysyä asiaa, jo, jota kollegat ovat jo käsitelleet. Se liittyy tähän vuoteen, koska on niin tärkeää, että meillä on COP-kokous Glasgowissa ja COP15 Kiinassa ja EU-Kiina-huippukokous myöskin tämän vuoden jälkipuoliskolla. Teidän puheenjohtajakautenne on hyvin olennainen kaikkien näiden tärkeiden kokouksien kunnianhimon kannalta. Uskon, että valmistelu täytyy tehdä ens, vuoden ensimmäisellä puoliskolla, jotta EU voi ottaa johtoaseman ja jotta ja Glasgown kokous, siellä, siellä täytyy olla kunnianhimoisia, jotta voidaan täyttää Pariisin sopimuksen ehdot. Ja tiedätte, että me tarvitsemme kopissa kunnianhimois, enemmän kunnianhimoa jäsenvaltioilta – me tiedämme myös, että, että ilmastokonferenssissa Madridissa ei ollut kovinkaan paljon halua eh, liikkua. Meidän tiellämme oli siellä esteitä. Miten te valmistelette EU-Kiina-huippukokousta ilmastoasioiden suhteen ja miten valmistaudutte Glasgowhun ja miten varmistatte, että EU ottaa johtavan roolin Glasgowissa ja, ja e, toteaa, että meidän täytyy kaikkien jäsenvaltioiden suhteen e, ja kaikkien YK-jäsenvaltioiden e, puolelta päästä paremmin eteenpäin. Now you have one minute per question. Eli nyt teillä on minuutti enää sitten kysymysaikaa. Sitten Vinjusta Rodriguez. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille, että olette paikalle. Ja toivotan teille kaikkia hyvää puheenjohtajakaudellenne. Teillä on nyt suuria haasteita ja ilmastotoimia edessä. Ja meillä on vain minuutti nyt puheaikaa, eli haluaisin nyt esittää teille kaksi kysymystä liittyen biodiversiteettiin. Täysistunnossa hyväksyttiin kunnianhimoinen päätöslauselma. Ja haluaisin kysyä, voimmeko luottaa Kroatian puheenjohtajakauden tukeen, jotta seuraava biodiversiteettistrategia – sisältäisi 10 prosenttia lisää budjettia, jolla suojellaan biodiversiteettiä. Parlamentti pyytää tätä, koska vuonna 2020 neuvoston, neuvoston myötä 8,7 prosenttia biodiversiteettiä varten. Se on alin lukema vuoden 2015 jälkeen. Ja on vaikea puhua suurista kunnianhimoista, jos budjetti on pieni. Ja myöskin haluaisin todeta, että komissio muistutti että täytäntöönpanon puuttuminen jäsenvaltioissa, puute jäsenvaltioissa on johtanut miljoonien eurojen lisäkustannuksiin terveydenhuollossa. Eli millä tavalla voitaisiin parantaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa? Kiitos. Thank you. Uh, for the EPP again. Kiitos sitten kansanpuolustajalleen jälleen Visik. Uh, Minister, uh, we still have... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on Euroopassa vielä eh, öljyvaroja, hiilivaroja karpaateilla. Me emme, meillä on karpaatien sopimus – jo, johon liittyy viisi jäsenvaltiota. Se mahdollistaisi sen, että suojeltaisiin paremmin ekosysteemejä ja parannettaisiin ja myöskin vastattaisiin ilmastonmuutokseen ja se myöskin mahdollistaisi sen, että alueen profiili nousisi. Neuvoston tuki olisi tässä Eh, hyvä asia. Voisitteko kuvitella, että tätä asiaa tarkasteltaisiin teidän puheenjohtajakaudellanne? Thank you for SND, Miss Kiitos sitten SNDstä Schaldemosen. Minister, uh, thank you for your ambitions. Kiitos ministeri, kiitokset teidän uh, kunnianhimostanne, mutta olisin iloinen, jos voisitte olla hieman uh, tarkempi siinä, mikä on teidän kantanne 55 prosentin tavoitteisiin. Komissio tulee esittämään toimintasuunnitelman kiertotaloudelle maaliskuussa tänä vuonna. Voisitteko te ehkä kertoa hieman enemmän teidän odotuksistanne tästä, koska tämä on myös hyvin tärkeää tälle valiokunnalle. Kiitos. Thank you. Miss Paris for the Greens. Sitten vihreistä Paris. Thank you, minister, for being with... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri, että olette paikalla. No, meillä oli COP15 päätöslauselma, joka hyväksyttiin viime viikolla. Ja siinä vaadittiin, että pitäisi käyttää budjetista 10 prosenttia biodiversiteettiin. Ja neuvotteluita käydään nyt teidän puheenjohtajakaudellanne budjetista. Eli tuetteko henkilökohtaisesti tätä pyyntöä, kun kyse on faktoista ja siitä, että sanoihin pitää liittää myöskin budjettia? ja emme päässeet aikaisempi biodiversiteettitavoitteisiin ja me tiedämme, miksi näin kävi. Hankkeet olivat liian pienimittaisia, biodiversiteettiä ei valtavirtaistettu muuhun politiikkaan eikä täytäntöpano ollut riittävästi. Ja tulevassa biodiversiteettistrategiassa huhujen mukaan siinä vahvistetaan näitä toimia ja haluaisin tietää, tuetteko tätä pyrkimystä tehdä uudesta strategiasta vähän voimakkaamman. Ja sitten tämä luontoraportti, joka ilmestyy tämän vuoden lopussa. No, olemme jo nähneet tämän raportin, jonka ympäristövirasto julkisti joulukuussa. Eli siinä puhutaan Euroopan luonnon tilasta – ja sieltä löytyy paljon tietoja, joita tarvitaan, jos halutaan suojella biodiversiteettiä ja toimia tehokkaammin. Eli kaikkien kannattaisi tutustua siihen. Se on netissä, se löytyy kaikilla virallisilla kielillä tietysti. Niin, ja näistä projekteista yksi kysymys. Te varmaan tunnette tämän Euroopan vihreän vyöhykkeen, joka ulottuu myöskin Kroatiaan, ja kaikki alueet tällä vyöhykkeellä eivät ole suojeltuja. Eli voisitko tehdä tästä lippulaivahankkeen, jotta EU voisi todeta olevansa edelläkävijä biodiversiteettikysymyksissä? Kiitos tämän idestä. Merci, monsieur le président. Monsieur... Kiitoksia, puhemies, puheenjohtaja. Puoli vuotta sitten keskustelimme täällä suomalaisen ministerin kanssa – ja silloin kävimme perinteistä keskustelua, niin kuin aina puheenjohtajakauden alussa. On vaikea pyytää nyt yhteenvetoa kuudesta kuukaudesta. Mehän tiedämme, että tämä vaihtuva puheenjohtajuus on pikemminkin symbolinen kuin poliittinen, mutta talo, <clears throat> hätätila ympäristökysymyksissä nyt herättää kysymyksiä painopistealueista. EU on vaikea edetä monissa kysymyksissä lobbareiden takia. Ajattelen erityisesti tutkimusta Tämähän koskettaa kaikkia kuluttajamme. Ja sitten eläinten oikeudet, eläinkokeet ja eurooppalaisten eläinten vieti EUn ulkopuolelle ilman tietoa siitä, miten heitä, niitä kohdellaan siellä. Eli mikä on Kroatian kanta näissä kysymyksissä ja millä tavalla aiotte toimia, jotta pääsisimme vihdoinkin eteenpäin. Kiitos. Merci for the EPP, Kiitos sitten Pentele EPPstä. Ja, sehr geehrter Minister, ähm, herzlichen Glückwunsch. ministeri, onnittelut äh, siitä, että ensimmäistä kertaa toimitte puheenjohtajamaana. Mikrofoni. Deshalb würde mich interessieren, welche Punkte aus dem Kommissionsvorschlag oder vielleicht auch aus dem Parlament. Minua kiinnostaisi, mitä asioita te komission ohjelmassa pidätte hyvänä, mitkä ovat vaikeita Kroatille ja mitä te olisitte henkilökohtaisesti halunneet mukaan siihen. Yeah. Hören Sie mich? Okay, ganz kurz. Also, äh, meine... Eli ihan lyhykäisesti. Kysymys äh, on myös Kroat, koskee myös Kroatiaa ja äh, että oppisin hieman tuntemaan tätä maata. Mitkä asiat ovat Kroatialle erityisen mielenkiintoisia komission vihreän kehityksen ohjelmassa? Mitkä asiat ovat vaikeita ja mitä kohtia te olisitte itse halunneet lisätä siihen? Foi Przewodniczący, panie ministrze, jest pan na pewno świetnym dyplomatą, bo wie pan jak... Arvoisa ministeri, te olette e, diplomaatti ja annatte hyviä e, yleisiä vastauksia. Minä teen täsmällisen kysymyksen. Niin tulevat kuusi kuukautta ovat e, tärkeä ajanjakso ja teillä on ollut paljon kokouksia Kroatiassa, jossa kaksi neuvostokokousta ja asiantuntijakokouksia. Minä haluaisin tietää näiden kokousten esityslistasta, missä määrin nämä keskustelut heijastavat sitä tosiseikkaa, että meillä oli joulu, joulukuun neuvoston kokouksessa keskus, keskusteltiin, eh, miten eh, tässä nyt, mihin tähän liittyy rahoituskehys, miten liittyy eh, vihreän kehityksen ohjelma ja, ja tähän lisää. Te olette ympäristö- ja energiaministeri ja olette opiskellut taloustieteitä. Mitä te olette suunnitellut tulevalle kuudelle kuukaudelle? For Renew, Ms. Joveva. Sitten Renewsta Joveva. Chair, I will speak in my native language in Slovenian. Kiitoksia. Kiitoksia tästä painopistealueiden esittelystä Kroatian puheenjohtajakaudella. Vihreän kehityksen sopimus on nyt komissiossa käsiteltävänä. Ja Kroatia puheenjohtaja kaudellaan on ottanut tähän mukaan myöskin Länsi-Balkanin. Eli mitä nämä kaksi painopistealuetta voidaan yhdistää ja miten voidaan ottaa huomioon myöskin ympäristökysymykset. Näissä maissa on paljon saasteita ja paljon köyhyyttä, joka on tähän yksi syy. Ja suuria saastuttajia Länsi-Balkanilla ovat nämä 16 voimalaa. Näissä maissa on hyvin paljon hiiltä, eli täytyy miettiä, miten tilanne tästä etenee. EUn pitäisi ottaa tämä politiikka mukaan myöskin muihin Balkanin maiden politiikkaan, koska jos näissä maissa ei ole puhdasta ilmaa, niin sitten sitä ei ole muuallakaan Euroopassa. Ja teidän maanne ja minun maani ovat naapurimaita. Ja toivottavasti Kroatian puheenjohtajakaudella voidaan käsitellä myöskin näitä Länsi-Balkanin ongelmia. Kiitos. Thank you for SND, Ms. Ranai. Kiitos sitten SNDstä, Ranai. Kiitos, elnök úr, tisztelt miniszter úr, köszönöm, hogy eljött, és köszönöm. Puheenjohtaja, hyvä ministeri, kiitän teitä teidän alkupuheenvuorostanne. Mitä tulee ilmastoneutraalisuuteen, niin tässä täytyy tehdä vahvoja poliittisia ponnisteluita, mutta se maksaa myös rahaa, paljon rahaa. Ilman vahvaa tahtoa te ette kykene kokoamaan näitä rahoja. Kymmenen vuotta maailman talouskriisin jälkeen pitäisi, ainakin minun mielestäni, antaa tälle vihreän kehityksen ohjelman panostukselle ja sille, että tämä ohjelma on oikeudenmukainen. Työpaikkoja on suojeltava, mitä takeita te voitte antaa siitä, että köyhimmät eivät maksa, joudu maksamaan tätä korkeaa hintaa? Toinen kysymys. liittyy siihen, minkälaisia takuita jäsenvaltiot saavat siitä, että tämä aihe on, että sitä hoidetaan yhteisesti eikä omien intressien nimissä. Ja että varat jaetaan hyödyllisellä tavalla ja tavoitteellisesti. For the GUE, Mr. Kukelis. Sitten Mr. Kokalis. Thank you, Mr. President, and thank you, Minister Choris, for your presentation. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri. Kiitos alustuksestanne. Meillä on samanlainen kysymys niin puheenjohtajakautenne tapahtuu vihreän kehityksen ohjelman aikana, esittelyn aikana ja myöskin Länsi-Balkanin huippukokous liittyy siihen. Ja län, meillä on eh, Länsi-Balkanilla maat, jotka eh, jotka, joiden päästö, rikkidioksidipäästöt ovat eh, suuremmat kuin koko EUn. Ja ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi Länsi-Balkanille, pitäisikö tästä puhua? Ja, ja mikä, mitä ajattelette siitä, että kasvihuone kaasut tulisi ottaa mukaan eurooppalaisen ohjausjaksoon ja mitä olette näistä erityistavoitteista mieltä, jotka siihen liittyvät 16 ja 17? Kiitos tämän sitoutumattomista asiasta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Te puhuitte meriympäristöstä ja tutkijat ovat todenneet, että Adrian meri vuoteen 2050 mennessä on vain kaatopaikka. Ja siellä on myöskin mikromuovia, joka päätyy sitten elintarvikeketjuun että 50 prosenttia merisaasteesta tulee maalta. Eli meillä pitää olla uuden aikaisia jätteiden käsittelylaitoksia. Kroatiassa näitä on kaksi. Ja silloin kun ne rakennettiin, ne olivat jo vanhentuneita ja ne saastuttavat maaperää. Ja samalla kotitalouksien laskut nousevat. Mutta yhdeksän tällaista laitosta on nyt rakenteilla Kroatiassa. Tämä johtuu korruptiosta, EU-korruptiosta ja syynä on ollut myöskin EUn ympäristöpolitiikka, jota pitää muuttaa. Eli milloin aiotte unohtaa tämän väärän jätehuoltotavan ja annatte mahdollisuuden Adrian merelle ja meille, jotka olemme hukkumassa jätteisiin. Last question will be uh, Ja lopuksi vielä Klavak. Hrvatska će tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije usmjeri... Kiitos. Kroatian puheenjohtajakaudella Kroatia keskittyy myöskin ilmastopolitiikan parantamiseen EU:ssa ja se pyrkii varmistamaan varoja siihen, että siirtymä monilla sektoreilla on mahdollinen. Ja nämä toimet ovat tärkeitä. Jos ajatellaan ennaltaehkäisyyn käytettäviä euroja, niin me, me säästämme kuusi euroa eh, jokaista, jokaista euroa kohden säästetyissä kor, eh, korvauksissa seurauksien korjaamiseen. Muradrava-alueilla eh, on eh, kansallispuisto, puisto, jossa on tärkeä ekosysteemi. Uskon, että Kroatia puheenjohtajakaudellaan parantaa tätä aluetta entisestään. Sanottiin, että Kroatia on hyvä urheilussa. Minä sanoisin, että Euroopan unioni Eh, sen täytyy toimia niin kuin kansallinen joukkue. Meidän täytyy vain katsota, kuka pelaa keskikenttä ja kuka on milläkin, missäkin asemassa. Sitten täsmäkysymys. Mitä, mikä teidän eh, mitä, mitä te ajattelette EGD-direktiivin osalta, eh, eh, mitä, eh, mitä neuvostossa seuraavaksi tapahtuu? Sports with you. Eli voimme puhua myöskin urheilusta, kunhan emme muuta maailmankapin lopputulosta. Ja finaali Ranskan ja Kroatian välillä. Eli teillä on 10 minuuttia vielä aikaa yrittää vastata näihin kysymyksiin. Okei. Okay. Niin. Minä yritän vastata suurimpaan osaan kysymyksistä. Niin jos ajatellaan vihreän kehityksen ohjelman rahoittamista. Tämä, tästä puhui edustaja Polfjad. Kysymys liittyy siihen, miten saadaan lis- 10 prosenttia lisää biodiversiteettiin. Myöskin Rova Rodriguez ja muutamat muut puhuivat tästä samasta asiasta. Täytyy muistaa, että Ympäristöasioiden neuvosto ei voi vaikuttaa monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen muotoon, mutta mitä voimme tehdä ja, tehdä, ja se osa meidän täytyy ottaa, meidän täytyy eh, pyrkiä tiedottamaan kansallisella tasolla eh, siitä, miten tärkeää vihreän kehityksen ohjelman osuus rahoituksessa on. Ja minä puhun muille ympäristöministereille tästä ja uskon, että heidän täytyisi puhua valtiovarainministereilleen ja aloittaa keskustelun kansallisten hallitusten tasolla. Miksi uskon, että tämä on tärkeää? Ilmastonmuutoksen seurauksien lievittäminen ja niin vastaaminen on ensiarvoisen tärkeä asia EUn politiikassa. Se on tärkein painopistealue. Ei ole yhtäkään sektoraalista politiikkaa EUssa, joka olisi tätä tärkeämpi. Tämä on se asenne, joka meillä on puheenjohtaja kautemme alussa ja tästä pidämme kiinni koko kauden ajan täällä teidän edessänne Euroopan parlamentissa en voi taata, että varoja tullaan osoittamaan tiettyyn tarkoitukseen, mutta voin sanoa, että teen kaiken voitavani yhdessä kollegoitteni kanssa, ympäristöministerien kanssa, jotta muiden sektoreiden kollegat ymmärtävät, miten tärkeää Tämä on biodiversiteetin säilyttämiseksi ympäristökysymysten kannalta muutenkin ja toivon me mahdollisimman paljon rahaa näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Kysyttiin myös meidän kannastamme vihreän kehityksen ohjelmaan – ei niinkään merkitse mitään, mitä Kroatia ajattelee. Me olemme nyt puheenjohtajavaltio ja te tiedätte, että me olemme jäsenvaltioiden edustaja. Haluaisin kuitenkin sanoa, että Kroatia näkee vihreän kehityksen ohjelman mahdollisuutena, mahdollisuutena saada aikaan siirtymä oikeudenmukaisempaan ja parempaan talousmalliin. Ja toivon, että muut jäsenvaltiot ovat kanssamme samaa mieltä. lyhyt kommentti, joka liittyy ajatuksiamme ja agendaamme joka liittyy Kroatiassa pidettävään epäviralliseen ministerikokoukseen. Ja Rova Salevska kysyi tästä. Rouva Joveva myöskin käsitteli tätä asiaa. Puheenjohtajakautemme kokouksissa käsitellään ennen kaikkea luonnon monimuotoisuutta, ja biodiversiteettistrategiaa, ja ilmastoneutraaliutta ja meriympäristön suojelua. Nämä ovat äh, siis asialistalla tuossa kokouksessa. No sitten Länsi-Balkanin maat ja nämä 16 lämpövoimalaa, jotka mainittiin kahdestikin – ja niiden yhteys, yhteys vihreän kehityksen ohjelmaan ja muihin suunnitelmiin, jotka liittyvät Länsi-Balkanin alueisiin. Mielestäni epäviralliset ministerikokoukset ovat parhaita foorumeita keskustella ilmastoneutraaliudesta ja tämä on hyvä konteksti, jossa voidaan myöskin puhua Euroopan tulevaisuudesta – ja mahdollisesta Länsi-Balkanin maiden liittymisestä keskusteluun. Sanoisin, että se on myönteinen eh, asioita edistävä asia. Ilmastoneutraaliuden suhteen ei ole mitään järkeä erottaa Länsi-Balkania muusta Euroopasta. Ymmärtääkseni sanoitte juuri näin. Nämä 16 lämpövoimalaa päästävät eh, saman verran kuin kaikki EUn lämpövoimalat yhteensä. No sitten Karpaattien sopimus. Me ymmärrämme, että tätä aluetta on tarpeen suojella ja me keskustelemme aktiivisesti Euroopan komission kanssa, jotta voitaisiin tehdä enemmän. Eh, sitten nämä hormonihäiritsijät. Lain, lainsäädännön arvioinnin, jä, jäl, lainsäädännön arvioinnin valmistumisen jälkeen me pyrimme hahmottelemaan tulevia keskusteluja jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa. Rauva Kristel kysyi kiertotaloudesta. Me uskomme, että uusi kiertotalouden toimintaohjelma on meille kaikille hyvin tärkeä. Ja myöskin Green Dealin on, on tämän toimintasuunnitelman kautta varmistettava, että meillä on myös lisää elementtejä, jotka mahdollistavat siirtymisen kiertotalouteen. Kiertotalouden paradigma on sellainen, josta on keskusteltu viime vuosien aika paljon ja Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat siitä keskustelleet. Ja toimintasuunnitelman loppuun saattaminen ja toimintasuunnitelman täydentävä luonne vihreän kehityksen ohjelman suhteen eh, loppuun saattaa tämän kuvion ja ja sen, miltä Euroopan talouden pitäisi näyttää vuonna 2050. Uskomme, että keskustelu, joka on asialistalla ympäristöministerineuvostossa kesäkuussa 2020, on mainio tilaisuus pureutua tähän asiaan. Sitten globaali ulottuvuus ja EUn ja Kiinan väliset suhteet. Ja tähän kuuluu myöskin Kiinassa pidettävä COP15-kokous sekä COP-kokous Glasgowissa. Sanoitte, että, että tämä alkuvuosi on tiivistä valmistelua kantaa. Me valmistellaan, kun neuvottelemme muun maailman kanssa. Nyt tilanne on se, että vihreän kehityksen ohjelma on esitetty ja Kroatia puheenjohtajakaudella ehdotuksia pitää julkistaa myöskin ja me olemme aktiivisia Kiinan COP-kokouksen suhteen. Splitissä pidetään epävirallinen kokous, jossa tätä kokousta valmistellaan ja pyrimme siellä täsmentämään yhteistä kantaamme. Sitten Glarakin esittämä strategia. No, me odotamme, että Euroopan komissio julkaisee uuden strategian ja sitten tässä yhteydessä me aloitamme keskustelun tästä aiheesta. Biodiversiteetin rahoituksesta haluaisin painottaa jälleen kerran, että mitä olemme vastanneet tähän. Tämä kysymys on esitetty useita kertoja ja se on tärkeä asia. Tämä asia ei kuulu ympäristöministeriön toimivaltaan, eikä näin ollen ympäristöministerien neuvoston toimivaltaan. Kuitenkin me voimme ottaa tämän asian esille epävirallisissa ja muodollisissa kokouksissa ja pyrkiä vaikuttamaan kollegoihin, jotta voimme varmistua siitä, että toimimme ripeästi ja varmistamme tie, biodiversiteetin ja muiden eh, vihreän kehityksen ohjelman rahoituksen. Herra Sinčisin kysymys koski eh, jätehuoltoa Kroatiassa. No, niin kuin tiedätte, tämä ei ole puheenjohtajavaltion toimivaltaan kuuluva asia, eikä asia, josta tällä tasolla pitäisi keskustella. Okay, thank you. Uh, so that's the... Kiitoksia. Eli tämä keskustelu päättyy tähän. Ja meillä on tietysti muitakin mahdollisuuksia sitten jatkaa näitä keskusteluja suoraan tai jollain toisella tavalla teidän kanssanne. Eli kiitoksia ministeri ja me jatkamme kokousta iltapäivällä puoli kolmelta. Kiitos.